tapauksessa me saatamme olla myöhässä. Ensinnäkin toteaisin, toivotan kaikki tervetulleeksi ja ilmoitan teille, että tällä kertaa ei ole mitään muutoksia esityslistaan lukunottamatta yhtä pientä muutosta, joka on, että Romaniasta meillä on valtiosihteeri herra Murganov, rova Elena Urrean asemesta, joka on aluekehitysministeri. Muilta osin ei mitään muutoksia esitystään ei ole. Kerron teille myös, että koko kokous menee nettiin. Ellei mitään kommentteja ole esityslistalle, niin siinä kohtaan kaksi esityslistalla, joka on pöytäkirjan hyväksyminen kokouksesta, joka pidettiin 21.22. maaliskuuta. Edelleenkin, niin kuin ennenkin, Pöytäkirjat on jaettu, ne ovat käytettävissä ja ne tulevat sitten tulleet hyväksytyksi, ellei kukaan ole esittänyt vastalauseita kokouksen aikana. Olkaa hyvä. Madame Manescu. Bună dimineața, doamna președintă. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on kysymys. Haluaisin kernaasti kuulla teiltä. Toistan kysymyksen. Haluaisin tietää, Onko teistä paikallaan, että me hyväksymme sen, että, että meillä on vain keskustelu valtiosihteeri Munjanon kanssa, koska kuitenkin nimenomaisesti olimme kutsuneet ministeri Rova Udrean. Kysynpä vain. Kollega Van Nistelrooy täällä paikalla. Haluaisin kuitenkin tietää, että onko hän Eh, ilmaissut tämän tässä kirjeessä niin, että käymme keskustelun ministerin kanssa, eikä hänen edustajiensa kanssa. Haluaisin kuulla muiden koordinaattoreiden mielipiteen tästä asiasta. Ja kysynpä vain, että voidaanko tämä keskustelu käydä näissä olosuhteissa. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin sanoa selvästi, että olen täysin yhtä mieltä Alden koordinaattorin kanssa, mutta haluaisin kuitenkin sanoa vielä eteenpäin, että valiokuntamme on päättänyt, että äänestys raportista, joka liittyy matkaan Romaniaan, lykättäisiin siihen hetkeen, jolloin voimme käydä keskustelun ministerin kanssa Romaniasta. Tämä johtuu nimenomaan siitä, että tässä raportissa on käsitelty vakavia ongelmia, jotka liittyvät alueellisiin ongelmiin Romaniassa. Siksi olisimme halunneet käydä asiasta keskustelun. Mehän jo Romaniassa kävimme joitakin keskusteluja ja halusimme, niin kuin sanottu, yhdistää äänestyksen tähän keskusteluun. Sen lisäksi haluaisin todeta, että parlamentti ja tämä valiokunta erityisesti toistuvasti ovat ilmaisseet halukkuutensa valmiutensa käydä keskustelua Romanian ministerin kanssa niin, että voidaan antaa tukea Romanian viranomaisille silloin, kun on kysymys vastaanottokyvyn vauhdittamisesta Romaniassa. Viime perjantaina jotkut valiokunnan jäsenet olivat Bukarestissa ja osallistuivat siellä konferenssiin, johon te viittasitte, Rova Hybnä. Kysymys oli alueellisista uudistuksista, vastaanottokyvystä Romanian viranomaisten taholla Valitettavasti oli niin, että tuossa tilaisuudessa ei ollut paikalla aluekehitysministeri Romaniasta. Tämä näyttää nyt muuttuvan säännöksi tämä hänen käyttäytymisensä. Ehdottaisinkin nyt, että tukisin, sanoisin, että olen täysin yhtä mieltä Ramona Vaneskun esityksen kanssa. Totta kai me voimme käydä keskustelua tilanteesta, ei välttämättä yhteydessä operatiivisiin ohjelmiin, vaan ajatellen koko ongelmaa, joka liittyy rahan kulkuun Romaniassa minun maassani, joka valitettavasti ensimmäisestä maaliskuuta on jäänyt viimeiseksi, mitä tulee vastaanottokykyyn. Siitä huolimatta vaadimme, että asiasta vastaava ministeri tulee tänne valiokuntaan, niin me pitäisi ilmoittaa hänelle siitä, että me toivomme tätä koska muuten tulee valtiosihteeri, tunne hänet jo 15 vuoden ajan, pinta häntä arvossa. Kysymys ei lainkaan ole siitä, että minä henkilökohtaisesti en haluaisi olla hänen kanssaan missään tekemisissä, mutta minun maani hallituksen pitää tulla tänne valiokuntaan ja sen pitää osoittaa hyvää tahtoa ja myös ilmaista, että se kunnioittaa tätä parlamenttia. Se, että kierretään kansallinen parlamentti sillä, että jarrutetaan asioita, on asia sinänsä, mutta me emme voi hyväksyä sitä, että meitä käsitellään, kohdellaan samalla tavoin täällä meidän valiokunnassamme. Kiitos puheenjohtaja, olen pahoillani, että olin hieman myöhässä, mutta todellakin minusta on kovin vaikeaa, että rouva ministeri ei tule tänne parlamenttiin semminkin, kun tietojen mukaan hän on Brysselissä ei, enkä todellakaan ymmärrä lainkaan sitä, että hän ei tule, kun meillä on kuitenkin lainsäätäjä Euroopan unionissa, me valmistelemme seuraavaa tukikautta ja meidän täytyy valvoa, miten Romania ja muutkin maat ovat toimineet täällä Euroopan unionissa. Todellakin Romania antaa aiheen tiettyyn huoleen vastaanottokyvyn osalta ja rahastojen käytön osalta. Siinä, siinä mielessä olisi, olisi kovin kohtuullista, jos rouva ministeri henkilökohtaisesti olisi tullut tänne paikan päälle nyt ellei tätä, tätä tilannetta enää, voida, enää tänään voida parantaa, mikäli enää vaikeata, niin minä kuitenkin haluaisin lähettää viesti Romaniaan ja Bukarostin, että me pidämme kiinni siitä, että rouva ministeri tulee tänne valiokuntaan ja ottaa kantaa myös siihen, miksi hän pitää komissiota tärkeämpänä kuin parlamenttia. Minusta se ei ole kestävä juttu. Thank you very much, uh, Mr. Kiitoksia. Herra, Luhanen, sitten Van Nistelrooy. Uh, tai toisinpäin, kummin päin vaan. EPP. Van Nistelrooy, olkaa hyvä. Yes, I, I got the information yesterday. Sain eilen tiedon kello 17 että tämä on valtuuskunnan johtajan oikeus. Meillä on raporttimme. Meidän pitäisi tarkastella raporttia ja saattaa se päätöksen. Toinen asia on sitten se, että samaan aikaan tämä olisi loistava yhdistelmä, ajatellen sisältöä, että meillä olisi tilaisuus käydä keskustelua ministeri Undrean kanssa ja minä sanoisin ainakin, että jatkamme työtämme ottaen huomioon sen, mitä raportissa on. Ja toinen asia voisi olla se, että jos mahdollista, mikä on tietysti kysymys, joka liittyy siihen, että pyydetään ja sitten saadaan jotakin, koska kaikissa tapauksissa ei voi esittää komentoja. So, This is a fact. Uh, Tämä on todellakin asia, johon kenties valiokuntamme puheenjohtaja puuttuisi. Hän voisi välittää eteenpäin viestin siitä, että haluamme tavata hänet. Meidän pitää kuitenkin tehdä raporttimme valmiiksi, kun läsnä on Romanian edustaja. Mr. Luhan. Herra Luhan. Vă mulțumesc mult. Vreau să susțin uh, ceea ce spunea domnul Van Nistelrooy. Uh, nu cred că... Minä haluaisin tukea herra Van Nistelrooyta. En usko, että meidän kannattaa keskittyä liikaa siihen, kuka romanin hallitusta tänä päivänä edustaa. Me voimme käydä keskustelua, rakentavaa keskustelua valiokunnassa joka tapauksessa. Mielestäni meidän on tarkasteltava konkreettisia yksityiskohtia, jotta saamme käsityksen siitä, mikä on Romanian todellinen vastaanottokyky. Ja niinpä minun mielestäni keskustelu on kiinnostavaa. Haluaisin vielä viitata Romanian lehdistön viimeaikaisiin kirjoitteluihin. Ne liittyvät meidän parlamenttimme alderyhmän jäseniin – näyttää siltä, että he eivät ole halunneet kertoa kaikkea tietoa Romanian kansalaisille, ja se näyttäisi taas häiritsevän Romanian hallitusta, joka on oikeisto henkinen. Euroopan parlamentin mielestäni ei pitäisi puuttua Romanian tapahtumiin eikä missään tapauksessa syyllistyä populismin seuraamisen. Niinpä, jos tarkastelemme herra Bostinaron ehdotusta, joka perustuu siihen, että me siirtäisimme keskustelua, en tue sitä, koska valtiosihteeri on joka tapauksessa tulossa. Thank you, uh, Jan Olbricht. Kiitoksia, Jan Olbricht. Chairman, uh, uh I think that the... Niin. Minusta Euroopan parlamentin erityispiirre on se, että se pyrkii löytämään kompromisseja – ja tietysti tämä esimerkki tänään on hyvin tärkeä ajatellen tulevaa toimintaa. Meidän valiokuntamme voi vaatia jäsenvaltiota lähettämään ministerin, vai voimmeko me vaatia, että lähetetään ylipäätään vain joku, joka edustaa hallitusta. Tämä on hyvin tärkeä asia. Meidän pitäisi käsitellä tätä nyt tällaisena tärkeänä tapauksena tulevaisuutta ajatellen. Tähän asti perinne oli se, että me pyysimme, että joku ministeriössä tuli ja ministeriö päätti, kenet lähetetään, joko ministeri tuli itse tai tuli joku muu. Ymmärrän, että täällä valitsee pettymystä, jonka Rova Kreel mainitsi, koska on tietoa siitä, että ministeri on Brysselissä, että hänellä ei ole aikaa tulla tänne, vaan hän menee tapaamaan jotain muuta. Tämä pitäisi selvittää. Ehkä puheenjohtaja voisi katsoa, että me syvästi pahoittelemme sitä, että jos näin todellakin on, jos näin todellakin on. Mutta tulevaa toimintaa ehdottaisin, että jätettäisiin päätös siitä, kuka hallitusta edustaa hallitukselle. Thank you. Any other Kiitoksia. <clears throat> Onko muita kommentteja? Hyvät kollegat, ehkäpä muutama selvennyksen sana. Totta kai voimme kutsua kenen tahansa kansallisen, kansallisen hallituksen puolelta tulevan keskustelemaan, mutta tietenkin me halusimme myös ministerin. Tämä oli tällainen tapaaminen, johon me olimme tai valiokunta teki sellaisen päätöksen, että me kutsuimme tämän ministerin niin sanon, saanut kirjeerova Udrealta, että koska on tapahtunut yllättäviä asioita, hän pyysi edustajaansa herra Ara Mulkanovia, eli valtiosihteeriä, edustamaan häntä. Hän on kuitenkin ministeritason virkamies. Tämän on selvennyksenä teille. Ja sitten toisekseen meillä, me olemme kytkeneet tämän vierailukertomuksen käsittelyn keskustelua ministerin kanssa tänä, tänään ja nyt on ehdotettu sen siirtämistä ja keskustelisimme tästä asiasta tämän valtiosihteerin läsnäolossa. Toinen optio on se, ettei käydä lainkaan keskustelua ja siirretään koko juttu äh, tämä tapaaminen ja keskustelu myöhemmäksi. Minä ehdottaisin, että me keskustelemme tänään, vaihdamme, äh, keskustelemme tästä äh, selonteosta, joka valtiosihteeri Bulgarovin kanssa ja sanoisin, että minä edelleenkin olen yhteydessä rouva Udreaan ministeriin sen selvittämiseksi, voidaanko löytää sellainen päivä, jolloin hän voisi henkilökohtaisesti tulla tänne keskustelemaan meidän kanssamme. Tämä olisi minun ehdotukseni, me voimme sitten äänestää tästä, jos te, jos te olette eri mieltä. No postinaar. Madam uh, Chairperson, I, I... Puheenjohtaja, minä olisin taipuvainen sanomaan, että tämä voisi olla hyväksyttävissä, mutta yksi asia pitäisi selvittää. Voitteko kertoa meille, voiko tässä huoneessa joku kertoa, onko ministeri Undrea tänään Brysselissä vai ei? Jos hän on Brysselissä tänään, ja kun hänet oli kutsuttu tänne, hän ei halua tulla valiokunnan kokoukseen, minusta se olisi täysin hyväksymättömissä olevaa. Totta kai on tärkeää keskustella Romanian kertomuksesta, että johtopäätökset ovat kristallin kirkkaat, mutta voimmeko me valikuntana hyväksyä sen, että meidän uskottavuutemme asetetaan tällä tavoin kyseenalaiseksi? No kaikki mitä voin sanoa, että en tiedä, onko rouva ministeri tänään Brysselissä, jos joku haluaa puhua tästä ja selventää asiaa, niin mikä siinä? So we, we don't know. Emme tiedä, emme tiedä. On no, nyt on ehdotettu. Jos kysymme komission sen Haanin toimistosta, saamme saada tietää asiasta tänään siis. Voimme. No, me selvitämme tämän tilanteen. Ongelma on se, että meillä on nyt aika varattu tälle keskustelulle juuri nyt. Siksi meidän täytyy tehdä päätös keskustelummeko vai keskustelemme valtiosihteerin kanssa sitten hyväksytään tämä selonteko matkasta. Sitten voitaisiin tästä keskustella. Voidaanko sopia näin? Ja sitten selvitetään kaikki asia. Kirje oli hyvin kohtelias. Ja tämä poissaolo kytkettiin siihen, että tuli yllättäviä asioita, joissa nyt ei tarvitse äänestää. Meillä on vielä yksi asia esityslistalla ennen kuin lähdemme keskustelemaan tästä Eh, Laslo Surjan on paikalla. Näin on silloin kohdalla neljä esityslistalla. Laslo Surjan kertoo tästä kolmikantakeskustelumandaatista. Herra Luhan. Niin, eilen tunti ennen kuin astuin koneeseen, kävin keskustelua ministerin Udrian kanssa. Hän ei ole tänään Brysselissä. Minä haluaisin kysyä Rova Kreediltä, mistä hän on saanut tiedon, että Rovaldrea olisi täällä. Uskokaa minua, hän ei ole Brysselissä. Minä puhuin hänen kanssaan tunti ennen kuin nousin koneeseen eilen. No niin, oletamme, että ministeri ei ole Brysselissä ja kiitämme tästä tiedosta. Siirrymme Laslo Surjanin pakeille. Laslo, jos voisit lyhyesti esitellä tämän. Tehän muistatte, että meillä oli pitkä keskustelu tästä asiasta, tästä mandaatista viime kerralla, että jos sinulla on jotain uutta kerrottavaa tänään, niin niin ole hyvä. Kiitos, herra puheenjohtaja, arvoisat kollegat. Minä taas olen Brysselissä, joten todellakin voimme jatkaa tämän aiheen käsittelyä. Minun mä olen lyhyen viisikohtaisen tekstin koonnut sen esityksen, joka lähetetään äh, budjettivaliokunnalle tietysti sen jälkeen, kun siihen mahdollisesti on tehty tarkistuksia. Meidän olennaisin asiamme, jota me haluamme sanoa budjetin valmistelusta tässä vaiheessa, on, että me olemme sen puolesta, että pidämme tärkeänä sitä, että on kohesiopolitiikkaan varattuja varoja. Kuten viime kerralla mainitsin, Konkreettisista luvuista ei tässä vaiheessa vielä voida keskustella. Nämä viisi kohtaa osittain heijastelevat niitä huolenaiheita, jotka on joita on ihmisillä, jotka kokevat olevansa vastuussa kohesiopolitiikasta, ajatellen nimenomaan kohesiopolitiikan tulevaa rahoitusta. Me olemme tietoisia siitä, että kohesiopolitiikka seitsemänvuotisen syklin puitteissa nyt saavuttaa yhden loppupisteen ja vuonna 2012-2013 tulee olemaan vielä korkeita maksatustarpeita. Euroopan parlamentin kannalta on hyvin tärkeä kysymys 2020 strategian rahoittaminen. On selvää, että 2020 strategian tavoitteet eivät ole kaukana kohesiopolitiikan tavoitteista, mutta haluaisimme korostaa sitä, ja pidämme sitä myöskin tavoitteenamme tässä tekstissä, etteivät ne ole täysin yhtenevät. Nimittäin Lissabonin politiikan kannalta on täysin yhdentekevää, missä unionin jäsenvaltiossa, millä alueella syntyy uusia työpaikkoja. Meidän kantamme taas on kuitenkin se, että on tärkeää, että jälkeen jääneet alueet, voivat päästä eteenpäin. Nämä kaksi asiaa voivat osua yhteen, mutta voivat olla myöskin erillään toisistaan. me voi hyväksyä sitä, että kohesiopolitiikka kokonaisuudessaan alistetaan Lissabonin strategialle, mutta meidän pitää kuitenkin harjoittaa hyvällä tahdolla yhteistyötä Lissabonin strategian tavoitteiden toteuttamiseksi kohesiopolitiikan kautta. Siksi äh, sanoisin, että nämä ovat nyt ne tärkeimmät asiat, jotka haluan, haluan ottaa esille. Toisaalta meillä on tietysti myöskin yhteinen vastuu Euroopan veronmaksajien suuntaan siinä mielessä, että käytössä olevat rahat käytetään viisaasti, tavoitteellisesti ja ajan kannalta oikein. Ja että myöskin 2012 vuoden aikana meidän pitää kiirehtiä neuvostoa, yksittäisiä jäsenvaltioita ja mahdollisesti myöskin läsnä olevia tai läsnä poissa olevia ministereitä todellakin kiirehtimään siihen, että he vievät eteenpäin omassa maassaan asioita. Minä olen varma siitä, että myöskin ne maat, jotka ovat jäljellä, pystyvät saavuttamaan muita. Voin ottaa esille tästä yhden asian, joka koskee omaa maatani niin Unkaria. Viimeisten kahdeksan kuukauden aikana maksut lisääntyivät kolminkertaisiksi. Tämä merkitsee sitä, että hallitus seuraa asioita, pistää niihin vauhtia, mikä merkitsee sitä, että voidaan saavuttaa parempia tuloksia kuin menneisyydessä. Saman aikaan kuitenkaan ei ole uusi asia, vaikkakin tärkeä asia, se, että me edelleenkin pyydämme, että seurattavuuden yllä, seurattavuuden ohella myöskin pyritään yksinkertaistamaan toimeenpanemista. En halua käyttää aikaa enempää, mutta aikataulusta haluaisin sanoa seuraavaa. Tällä viikolla 14. päivä päättyy määräaika tarkistuksien esittämiselle tähän lyhyeen paperiin, minun tietääkseni ainakin ja 25. ja 26. toukokuuta me lopulta sitten hyväksymme tämän lausunnon. Tässä yhteydessä haluaisin vielä todeta, että seuraavalla viikolla 20. huhtikuuta komissio antaa tietoa vuoden 2012 käsityksistään. Tämä tiedottaminen, sen, siihen voin osallistua itsekin, koska olen budjettivaliokunnassa koordinaattorina, ja on kuviteltavissa, että sieltä, siellä kuultavien pohjalta voisi olla tärkeää tehdä muutoksia joillakin lausunnonlaatijan suullisella tarkistuksella tätä lausuntoa, mutta näiden olennaisin sisältö tulee olemaan se, tulemmeko me tukemaan komission kunnianhimoisia tavoitteita vai arvostelemmeko me sitä, että komission tavoitteet eivät ole eh, riittäviä. Minä tietysti toivon, että tuemme komissiota, mutta minä pitää odottaa lukuja. Kuten muutenkin on ollut tapana, tällainen suullinen tarkitus on, suullinen tarkitus on mahdollinen, toivon, että niin on tälläkin kertaa, ja tähän sitten pyydän koordinaattoreilta tukea minä muita tarkistuksia, joita tulee, tulee mahdollisuuksien mukaan sisällyttämään tekstiin niin, että saamme lausunnon, joka saa laajan tuen ja joka lähetämme sitten budjettivaliokunnalle. Kiitos puheenjohtaja. Uh, thank you, Laszlo. Uh, Kiitos Laslo. Nyt uh, seuraavaksi varjoesittelijät, jos voisitte puhua mahdollisimman uh, lyhyesti, koska me olemme aika lailla jo myöhässä jo nyt. Älkää unohtako sitä, että mehän keskustelimme tästä jo seikkaperäisesti pari viikkoa sitten. Ensimmäisen Syrjik vaan. Kiitos. Kiitoks. Kiitän esittelijää tästä mietinnöstä, joka on lyhyt ja ytimekäs, ja hän teki myös muutamia hyviä ehdotuksia tässä mietinnössä. Olen samaa mieltä siitä, että aluepolitiikka on tärkeää unionin tulevaisuuden kannalta työpaikkoja luotaessa. Totta kai kohtaan yksi. Ehkä meidän pitäisi todeta, että ohjelmat vuodelle 2007-2013 ovat nyt saamassa vauhtia alleen. Ja esimerkiksi mistä minä tulen, niin me olemme allokoineet noin 18 prosenttia nyt tästä ohjelmasta me olemme pääsevässä vauhtiin ja tämä on sellainen asia, joka pitäisi mainita tässä mietinnössä kohtaan kaksi. Minusta esittely on oikeassa sanoissaan, että me hyväksymme 2020 tavoitteet, mutta en usko, että niiden pitäisi olla ainoa tavoite. Meillä on kuitenkin erilaisia prioriteetteja eri alueilla, siksi meidän pitäisi olla joustavia siinä, mitä, mitä poliittisia prioriteetteja painotetaan koska meillä voi olla muitakin prioriteetteja kuin 2020 strategian tavoitteet. Ja lopuksi kohtaan viisi. Olemme samaa mieltä siitä, että me tarvitsemme asianmukaisia resursseja kohesiopolitiikalle ja tämä on oikein, mutta pitäisi ehkä sanoa myös, että koska me saamme nyt vauhtia alle, niin jäsenvaltiot ja alueet lisäävät allokointeja ja voivat ja siihen ei tarvita pelkästään asianmukaisia resursseja, vaan tarvitsemme lisää resursseja tähän kohesiopolitiikkaa 20, 2012 budjettiin. Ehkä se voitaisiin lisätä kohtaa viisi. Kiitos kovasti. Sitten Riikka Mannerin puolesta puhuuko joku? Ei. Sitten François Monsi. Puheenjohtaja hyvin nopeasti. Me olemme samalla linjalla äh, keskeisistä kysymyksistä. Budjettivaliokunnan kiinnitystä on tarkennettava siihen, että määrärahojen käyttöön vuositasolla on tarkasteltava, koska muutoin, jolle me sitä tee, tämä voi johtaa taas jumiutuneeseen tilanteeseen. Toisekseen haluaisin vielä painottaa sitä, että menettelytapojen kevyttäminen on tärkeää ja se koskee myöskin pilottihankkeita – tässä lausunnossa meidän pitäisi kuitenkin tuoda jotakin uutta esiin. Uh, thank you uh, very much. Kiitoksia, Patrice Dori. Uh, <clears throat> mes d'ici arvon kollega, että vuoteen 2014 äh, äh, mennessä äh, <clears throat> tulee olemaan 272 aluetta ja Majotin alue, nimittäin Ranskan kuuluva alue tulee mukaan ja tämä tullaan hyväksymään neuvosto yksimielisellä päätöksellä artiklan 350 nojalla. Kolmannet maat ja niiden mukaan tulo perustuu siihen, että vastaanottokyky nostetaan mahdollisimman korkealle tasolle heti ohjelmointijakson alusta alkaen. Tämä tarkoittaa sitä, että ensi vuonna pitää ottaa käyttöön ohjelma, joka puitteissa nimenomaan tekniset seikat kohesiopolitiikan mukaan tuloa silmällä pitäen voidaan toteuttaa. Tätä asiaa on mielestäni käsiteltävä myöskin parlamentissa, kun budjettineuvotteluja käydään. Merci beaucoup. Uh, and I don't see any... Kiitos. En näe muita puheenvuoropyyntöjä. Pyytäisin sitten kysyä Lasolta vielä, että haluatko kommentoida lyhyesti näitä puheenvuoroja vai etkö? Ole hyvä. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, meillä on sellainen vaikutelma, että mitä esimerkiksi sosiaalidemokraattinen varjoistettelija sanoi, että selkeästikin tämä on tavoitteena tekstissä, ehkä voin hiukan muuttaa sanamuotoa, mutta minun toiveeni oli ilmaista juuri se, mitä kuulin, ja tämä koskee myös muita puhujia. Mitä tulee sitten uusimpiin alueisiin, jotka tulevat mukaan myöhemmin? Me sanoimme, että voimme mennä rannalle, jos olemme joella. Tämä ei vielä ole välttämättä agendassa. Meidän täytyy pystyä saamaan lisää varoja liikkeelle. Tämä on hyvin tärkeä asia. Kuuntelin, mitä sanottiin. Ja lopuksi minä en maininnut alussa, että pilottihankkeet ovat hyvin merkittäviä ja että meidän pitäisi oppia myös menneisyydestä. Viime vuonna Meillä kokonaisuudessaan, jos paperini ovat paikkansa pitävät, meillä oli kokonaisuudessaan 20 esitystä ja kuusi niistä oli menestyksekkäitä ja sisällytettiin tämän vuoden budjettiin. Ne, jotka olivat viime vuoden voittajia, pyytäisin heitä tarkistamaan, mitä komissiossa tapahtui tuliko näistä hyväksyttyjä pilottihankkeita tai valmistelevia toimia. Meidän pitäisi arvioida asiaa, mutta luonnostelijan tavoite oli se, että jatketaan sitä, mikä on agendalla. Nämä ovat näitä tyypillisiä prioriteetteja. Sitten me katsomme, onko tilaa uusille pilottihankkeille. Niiden pitäisi olla valmiina toukokuussa, jos haluamme saada ne ensimmäiseen koriin äh, Rova Barzanin kanssa. Ja jos me haluamme, että komissio tekee alustavan puolivälin tarkastuksen. Siis tämähän on tämä menestyksen salaisuus. Jos siis ehdotus on valmiina, tehkää esitys mahdollisimman pikaisesti. Ja jos olette ystävällisiä, niin ilmoittakaa minulle suunnitelmista. Minä olisin erittäin iloinen siitä. Odotan mielenkiinnolla tarkistuksia ja kuunneltuani varjoesittelijöitä. Olen varma siitä, että me saamme tekstin, joka saa laajan tuen. Kiitos. Eh, Kiitos Lasla Surjan kovasti. Ymmärsin tästä keskustelusta, voisimme kutsua jonkun eh, komissiosta antamaan meille eh, tietoa tästä, näistä pilottihankkeista. me voimme keskustella Laslo, että mikä olisi paras ajankohta tälle. Ainoa asia, mikä täytyy päättää tänään, on määräaika tarkistuksille ja ehdoton, että se oli 15. huhtikuuta puolelta päivin kello 12. 15. huhtikuuta. Eli yksi päivä lisää siihen, mitä sanoit, 15. huhtikuuta. Kiitoksia kovasti. Ja sitten <clears throat> kutsun paikalle valtiosihteeri. Valtiosihteeri hän esittelee lyhyesti asian ja sitten me kuuntelee Lamberia, joka oli tämän ryhmän vetäjä, joka kävi, hän oli puheenjohtaja, tämän ryhmän puheenjohtaja, joka oli Romaniassa, ja sitten käymme keskustelua. Uh, so we start with, um, states... Aloitamme valtiosihteeri Rasma Muganovilla. Olkaa hyvä. Thank you very much. I'm oh, sorry. It's okay. It's okay. It's <laughs> okay. For the beginning, I'm very... No, uh, Aluksi olen, minun suuri kunnia saada olla tässä parlamentin eräässä tässä valiokunnassa parlamentin yksi tärkeimpiä valiokuntia. Toisekseen haluan heti aluksi äh, että teidän ymmärtävän, että edustan täällä aluekehitys- ja matkailuministeriä täällä ja voin puhua näistä aluekehityssuunnitelmista. Ne ovat noin 90 prosenttia äh, näistä rahoista, joita on allokoitu Romaniaan vuosina 2007-2013. Heti aluksi haluan olla hyvin selväsanainen teidän edessänne tästä Romanian vastaanottokyvystä ja voin kyllä vaan Eurooppe ROPstä enkä koko maan muista asioista. Stadiul implementării programului Aluekehitysohjelma on noin 90 prosenttia koko budjetista vuosina 2007-2013, jotka ovat peräisin rakennerahastoista ja kohesiorahastoista. Tämän operatiivisen ohjelman kehitys näkyy graafisena esityksenä, joka alkaa vuonna 2007. Se on nähtävissä yhteydessä koko ohjelman täytäntöönpanoon – ja koko nämä maksut Euroopan aluekehitysrahastosta ja yhteisrahoitus kansallisista varoista ja tehokkaat maksut ensimmäinen huhtikuuta 2011 asti ovat noin 3,1 miljardia leitä, joka on vastaa 750, 750 euroa tästä Vuosille 2007-2013 on, on käytetty noin 20 prosenttia sitten aluekehitysohjelmasta. Jos äh, tässä 280 miljoonaa euroa on jo maksettu Euroopan komission taholta. Tämä on noin 70 prosenttia koko varoista. Ja hallintoviranomainen näiden alokehitysongelmien osalta on asettanut tavoitteekseen paremman vastaanottokyvyn. Euroopan aluekehitysrahasto 743 miljoonaa euroa. Äh, Tulkit eivät voi kääntää lukuja. Jos te puhutte noin nopeasti, olisi hyvä, jos te kenties voisitte antaa tuon paperin tulkeille, jotta heillä olisivat luvut edessään. Se olisi, siitä olisi paljon apua. Äh, <clears throat> Anteeksi. No kyllä. Kaikki nämä tiedot ovat julkista tietoa. Niin kyllä te saatte ne tietenkin. Minä lähetän tälle valiokunnalle kaikki nämä tiedot, eikö niin? Hyvin pikaisesti. Fondul, European de Dezvoltare Regional rambursat Euroopan aluekehitysrahasto aluekehitysrahastosta on 778 miljoonaa euroa maksettu tähän mennessä. Projektit, jotka liittyvät operatiiviseen aluekehitysohjelmaan, on toteutettu koko aluekehitysohjelma vuosille 2007-2013. Siinä on 4,6 miljardia euroa, jotka on maksettu kaiken kaikkiaan ohjelman alusta alkaen noin 1600 ohjelmaa on ohjelman allekirjoitettu, joka on noin 14 2,1 miljoonaa leitä, joka vastaa 3,3 miljardia euroa. Koko tämän Euroopan aluekehitysrahaston kokonaisarvo ohjelman alusta alkaen kattaa 9,8 miljardia leitä. Anteeksi, ei, nyt tässä tuli virhe. 2,6 miljardia euroa, eli noin 60 prosenttia koko volyymista aluekehitysrahastosta vuosille 2007-2013. Ehkäpä voi, ehkä minun pitää selvittää tätä vielä hieman tarkemmin. Tänä vuonna meillä me saamme kaikki sopimukset valmiiksi tämän operatiivisen ohjelman toteutuksen osalta. Jos me jatkamme tähän tyyliin, niin syyskuuhun mennessä saadaan hyvin todennäköisesti kaikki sopimukset valmiiksi tälle aluekehitysohjelman operatiiviselle osalla. Lisäisin vielä, että tässä vaiheessa 4,3 miljardia euroa on hallinnointia varten, mutta kaiken kaikkiaan meillä on projekteja, joiden, joiden volyymi on yli 11 miljardia euroa. Noin 11 miljardia euroa on kokonaisvolyymi. Euroopan aluekehitysrahasto EAKR sen ohjelman alusta alkaen. Se kattaa noin 8 miljardia euroa Valitettavasti. No, valitettavasti on olemassa myös niin sanottu hiljainen hyväksyntä, koska tällaisissa luvissa lähdetään siitä, että nämä projektit eivät enää tule virallisen hyväksynnän piiriin. Tämä on johtanut siihen, että kuntien toivomuksesta on ollut vuonna 2008 alusta lähtien meillä on vain neljä sopimusta, joiden volyymi on 42 miljoonaa euroa, joskin nyt tämän ohjelman kolmantena vuonna – 2011 meillä on kyseessä summa, joka on 3 miljardia euroa sen hallin, tämän ohjelman hallinnointia varten. Tämä on, tässä on tapahtunut valtavaa lisääntymistä. On hyvin vaikea esittää näitä asioita, koska minähän tulen kunnallishallin, kunnan, kunnallishallinnosta ja edelleenkin kunnallishallinto on se taso, jossa suurin osa kehitystyöstä tehdään, erityistä aluekehitystyön osalta Romaniassa. On olemassa suunnitelma, joka koskee ensisijaisia toimia varojen käytön osalta kohesiorahastosta. Joulukuussa 2010 komission puheenjohtaja lähetti kirjeen Romanian pääministerille ja Romanian presidentille hän totesi tässä, että on olemassa on huolestuttavan alhainen rahojen taso, käytön taso Romaniassa. Hän pyysi ensisijaisia toimia. Ensinnäkin pitäisi laatia sellainen ohjelma, jossa huolehditaan paremmasta vastaanottokyvystä, jotta joku voisi olla vastuussa tämän ohjelman täytäntöönpanosta ja projektien täytäntöönpanosta. Me totesimme, että on hyvin tärkeää saada kunnollinen suunnitelma ja konkreettisia toimia, jotta voitaisiin osoittaa myös selkeät toimivaltuudet ja jotta voitaisiin käyttää rahat paremmin. Alueet ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että on tärkeää saada valvontavälineitä rakennerahaston varojen käyttöön ja suunnitelmien täytäntöönpanon valvontaa. Ja valvonta täytyy määritellä tarkemmin. Se on alkanut vuonna 2011. Meillä nimittäin on suunnitelma, jossa on ensisijaisia toimia, jotta saa pystyttäisiin paremmin seuraamaan, miten täytäntöönpano toteutuu rakennerahaston varojen osalta. Tämä suunnitelma on, sovittu, siitä on sovittu hallituksen edustajien kanssa. Meillä on Vuonna 2011 koko, kokoustettiin asiasta 3. Huht- helmikuuta. Euroopan komission pyynnöstä me olemme laatineet tämän suunnitelman ja se toimitettiin komissiolle ja 15. maaliskuuta saimme myös Romanian hallituksen kannan tähän, joka toimitettiin komissiolle. Huhtikuussa aloitettiin tämän suunnitelman täytäntöönpano ottaen huomioon, että miten tärkeää on tämän suunnitelman ö, ö, koordinaation tär- ö, ottaen huomioon sen tärkeyden, että tätä suunnitelmaa täytyy koordinoida, niin 26. maaliskuuta 2011 hyväksyttiin ö, koordinointi ja siinä sanottiin, että asianoma, se henkilö, joka vastaa tästä ohjelmasta, on suoraan, hän on suoraan vastuussa pääministerille. Me olemme sopineet tavoitteista jotka on tarkoitus saada jotka on tarkoitus toteuttaa. Tästä on sovittu yhdessä komission kanssa. Siinä on tarkoitus puuttua ongelmiin ja puutteisiin, joita, jotka myös vaikuttavat rakennerahaston ja kohesiorahaston varojen käyttöön. Me haluamme saada aikaan merkittävää parannusta näiden varojen käytössä. Nyt meillä on seitsemän ensisijaista tointa, jotka, jossa on lähdetty liikkeelle tämän päivän tilanteen analyysistä. Ja tässä on pyritty poistamaan äh, rahojen käytön edessä olevat esteet. Tässä on ensinnäkin kysymys siitä, että operatiiviset ohjelmat saadaan paremmin pantua täytäntöön. Me tarvitsemme parempaa ohjausta operatiivisiin ohjelmiin. Me haluamme parantaa julkisia hankintoja ja Neljäs prioriteetti on se, että me haluamme parantaa valvontaa. Viidenneksi me haluamme parantaa sitä toimintatapaa, jolla arvioidaan sopimusten kilpailuttamista. Me haluamme myös huolehtia siitä, että hallintokapasiteettia parannetaan ja että jotta operatiiviset ohjelmat saadaan to, to, tehtyä paremmin. Seitsemänneksi me haluamme parantaa vastaanottajien vastaanottokykyä. Me haluamme luoda välttämättömät ehdot edellytykset sille, että saadaan tavoitteet toteutettua. Ja tämä liittyy tähän ohjelmaan 2007-2013 90 prosenttia varoista on tarkoitus saada käytettyä paremmin. 2011 me olemme sanoneet, että eräät näistä toimista ovat vain osittain toteutuneet tänä vuonna. Siitä huolimatta on tärkeää, että saadaan parannettua vastaanottokykyä, koska muussa tapauksessa vuonna 2012-2015 meillä syntyy valtavasti paineita ja että tähän tavoitteeseen päästäisiin, meidän pitää huolehtia siitä, että maksut vastaanottajille kaksi, pysyy 20-25 prosentin tasolla tänä vuonna. Kiitoksia. Uh, thank you uh, very much, uh, minister. Kiitos ministeri Lambert. Kiitos. Kiitos näistä tiedoista. Valtiosihteeri selvitti meille asiaa tänä aamuna. Me kävimme Romaniassa vierailulle ja olimme vieraita, vieraina kaikilla tasoilla. Tapasimme useita ministereitä ja kävimme myöskin paikallisella tasolla eri alueilla ympäri Romaniaa. Kävimme siis tutustumassa fyysisiin infrastruktuureihin, mutta myöskin erilaisia sosiaalisia kysymyksiä, asuntokysymyksiä, romanien tilannetta, näitä kaikkia Kaikkia kysymyksiä käsiteltiin, samoin Tonavan alueen ongelmia, esimerkiksi jä, kaiken tyyppisiä asioita tuli esiin. Vierailu oli varsin kiinnostava ja puhuimme myöskin aiheesta, jota te eh, täällä meille esittelitte, eli vastaanottokykyä ja siihen liittyviä ongelmia. on ollut puhetta siitä, että yhteisrahoitus, myöskin hallinnon perässä rahaaminen, nämä kaikki seikat esitettiin meille syiksi alhaiselle vastaanottokyvylle vierailun yhteydessä. Saimme siis aika kattavan käsityksen vierailun aikana. Me kuitenkin keskitymme myöskin parannettuun lähestymistapaan ja niin sekin oli yksi aiheista, joihin, joihin valtiosihteeri tänä aamuna puuttui. Myöskin prioriteettisuunnitelma oli esillä. Ja nämä äsken teidän mainitsemanne seitsemän kohtaa myöskin tulivat esiin. Ja tältä pohjalta voidaan pyrkiä tekemään jonkunlainen tilannearvio, mutta se on aika vaikeaa. On selvää, että Euroopan komissio toimii varsin kohdennetusti tämän asian suhteen. Ja näyttääkin siltä, että tilanne on eri tasolla parantumaan päin ja jopa parantunut. Nyt kun aikaa ei ole paljon, haluaisin vielä ottaa muutaman seikan esiin. Haluaisin tiedustella paikallisten ja alueviranomaisten osallistumista äh, hankkeeseen. Mielestäni sitä pitäisi vahvistaa, koska alueellinen rakenne näyttää aika sirpaloituneelta Romaniassa. Jos tilannetta vertaa vaikkapa Puolaan, näyttäisi siltä, että eri tasot äh, eivät ole riittävän nopeasti äh, tulleet mukaan hallinnointiin. Eli hallinnon tasolla olisi parantamisen varaa. Puhumme myöskin aika paljon romanien tilanteesta ja aiheeseen liittyvistä ongelmista. Tällä hetkellä käytettävissä on Euroopan komission laatima suunnitelma, suunnitelma, ja meillä on myöskin varoja käytössä esimerkiksi romanien asumistilanteen parantamiseksi. Emme ole kuitenkaan saaneet selkeää käsitystä siitä, onko näitä varoja käytetty. Esimerkiksi Timisin alueella näyttäisi siltä, että tilannetta halutaan edistää ja, ja siellä on paljon hyviä esimerkkejä rakennushankkeista ja myöskin koulutus- ja työllisyyshankkeita syrjäytyneille ja huonossa asemassa oleville ihmisille on toteutettu. Kävimme siis tämän tyyppisistä asioista keskustelua ja puhuimme toimintasuunnitelmasta noin yleisesti ottaen. Eh, nyt näyttäisi siltä, että Euroopan komissio ja Romania on eh, tehnyt eh, sopimuksen prioriteettihanke suunnitelmasta. Ensi kerralla kun tapaamme ja paikalla on myöskin Euroopan komissio ja Romanian edustajat, niin toivoisin, että voisimme käydä läpi nämä kaikki kohdat. Ja jos nyt puhutaan aika jaksosta 2014-2020 ja kohesiopolitiikasta on tärkeää pyrkiä siihen, että vastaanottokykyä parannetaan reippaasti tuohon ajankohtaan mennessä. Ja tämä liittyy myöskin julkisiin hankintoihin. Tämä loisi lisää luottamusta myöskin kohesiopolitiikan suuntaan noin yleisesti ottaen. Eli saataisiin selkeämpi käsitys siitä, pitääkö kohesiopolitiikkaa jatkaa ja jos pitää, niin miten kauan. Eli mielestäni olisi nyt hyvä sopia uudesta mm, tapaamisesta Euroopan komission kanssa, vaikkapa, no joo, ennen kesää tai sitten kesän jälkeen toivoisin ainakin, että tällainen tapaaminen voitaisiin järjestää. Voisimme rauhallisesti keskustella asiasta täällä meidän parissamme. Äsken esitettiin paljon lukuja, mutta lukujen pohjalta on aika vaikea vielä saada kokonaista kuvaa asiasta. Toivoisin siis, että voisimme vielä tavata uudemman kerran. Meillä ainakin on siihen halukkuutta. Kiitos puheenjohtaja. Valitettavasti en voinut osallistua valiokunnan kokoukseen Romaniassa viime vuonna, menneenä vuosina useampaan otteeseen Romaniassa. Totta kai on erinomaisia esimerkkejä eurooppalaisten rahastojen käytöstä Romaniassa. Siitä ei ole epäilystäkään, mutta suuri ero on siinä, että on joitakin hyviä hankkeita ja hyviä ajatuksia ja sitten – että on valtaisa tarve investoinneille, ennen kaikkea infrastruktuuriin, kaikkeen mahdollisen infrastruktuuriin, liikenneinfrastruktuuriin, samoin kuin eh, kommunikaatio, terveys, sivistys, niin edelleen. Ja olen todella hyvin huolissani siitä, että saavutammeko sen tavoitteen, että käytössä olevat varat, joista Euroopan veronmaksajat odottavat, että ne käytetään järkevästi, että nämä varat eivät taas takaisin palaa eh, yhteisölle ja niitä ei jouduta palauttamaan jäsenvaltioille. Tähän liittyy kaksi ongelmaa. Mistä tämä johtuu? Voiko se johtua siitä, että hallinnossa koulutetaan ihmisiä, mutta he kuitenkin nopeasti siirtyvät paremmin palkattuihin tehtäviin niin, että hallinto menettää sen tiedon, joka liittyy siihen, miten käsitellään eurooppalaisia varoja, vai mikä on todellinen syy? Lambert on aivan oikeassa siinä, että jos meiltä nyt kysytään, mitä me vuodesta 2014 haluamme, minkälaiset rahoitusnäkymät, paljonko me tarvitsemme varoja kohesiopolitiikkaan, silloin ei pelkästään Romaniassa, vaan kaikissa jäsenvaltioissa osoittaa, että varat Euroopan parlamentissa on osoitettu järkevien, priori, järkevien prioriteettien käyttöön, vaan nämä pitää myöskin panna toimeen. Jos me haluamme tulevaisuudessa toteuttaa menestyksekästä kohesiopolitiikkaa, olemme riippuvaisia siitä, että rahat todella käytetään alueilla. Ja on meidän erityinen intressimme, että Romaniassa saavutettaisiin suurempia edistysaskelia tässä mielessä. Ja odotan mielenkiinnolla vastausta siihen, missä ovat ongelmat todella. Viktor Bostinaru, please. Viktor Bostinaru. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Românește. Am să citez uh, Romani. săptămâna trecută a guvernatorului Băncii Naționale. Haluaisin palata Romanian keskuspankin julkilausumaan, joka annettiin viime viikolla. Hän totesi, että Romania ei pysty käyttämään eurooppalaisia varoja ja tämä on aika huolestuttavaa. Olen pahoillani muutoin vielä uudemman kerran siitä, että ministeri ei voi olla läsnä kokouksessa ja kuitenkin samalla sain kuulla, että ministeri on juuri laskeutunut Zaventemin kentälle. Meillä on ollut varsin hyvää yhteistyötä valtuuskunnan jäsenten piirissä ja varsinkin herra Van Nisteroi, valtuuskunnan johtaja, toimi esimerkillisesti. Nyt haluaisin siirtyä kysymyksiin. Mitä Romaniassa tällä hetkellä oikeastaan on tapahtumassa? Mitä Romanian hallitus ja aluekehitysministeriö tekee, jotta hallinnollista tilannetta voitaisiin parantaa. Nimittäin Sörsin mietintö ja kaikki selvitykset, jotka liittyvät äh, tilanteen arviointiin. Olen itsekin laatinut asiasta selvityksen. Näyttää siltä, että hallinnollinen tilanne on edelleenkin täysin kestämättömällä tasolla. Ja niinpä kysyisinkin sitä, miksi henkilökunta, joka käsittelee Euroopan unionin varoja, on niin vähän. Sitä paitsi kannustimia ei enää anneta. Hallitus on tehnyt tällaisen päätöksen. Kaksi viikkoa sitten alue kehitysministeriö sai yli kaksi miljardia rahaa aluekehityksen eteenpäin viemistä aina vuoteen 2007 asti. Tämä tarkoittaa sitä, että näitä varoja on käytettävä yhteishankkeiden rahoittamiseen. Onko mahdollista käyttää nyt näitä varoja paremmin ja sitä kautta parantaa vastaanottokykyä? Jos otamme huomioon myöskin tämänhetkisen talouskriisin ja arvonlisäverokysymykset, niin edelleenkin tilanne hankaloituu. Toivoisin, että vastaanottokykyä parannettaisiin kaikin mahdollisin keinoin. Kiitos. Minä haluaisin aluksi kiittää herra Mutsanua hänen puheenvuorostaan. Hän mainitsi lukuisia lukuja, lukuisia prosentteja, mutta haluaisin kuitenkin palata tähän peruslausumaan, jonka kollega Van Nistelrooy täällä esitti. Mehän puhumme myös seuraavasta ohjelmakaudesta 2014-2020. Keskustelut ovat tulossa, jotka liittyvät tähän ohjelmakauteen ja lähdetään liikkeelle siitä, että vastaanottokyky ja suorituskriteerit tulevat olemaan ratkaisevan tärkeitä. Tällä hetkellä Romanian osalta näyttää siltä, mielittypä se tai ei, että pääargumentti euroepäilylle ja pääargumentti niille, jotka ylipäätään ovat kohesiopolitiikkaa vastaan, Romania on varsinainen huippuesimerkki. Se otetaan esimerkiksi siitä, miten voidaan torjua kohesiopolitiikan käyttö, koska Romania osoittaa, miten politiikka ei toimi. Minusta tässä ei kärsi Romania, vaan me kaikki tulemme kärsimään kohesiopolitiikan alueella tästä, vaikka Romanian hallituksella on kyllä omakin vastuunsa asiasta. Minä tiedän, että harjoitatte yhteistyötä komission kanssa. Me tiedämme, että on olemassa toimintasuunnitelma, josta on sovittu komission kanssa, mutta olisi hyvä, jos me saisimme tietää, onko toimintaohjelma jo lyöty lukkoon, mitä se sisältää, koska te olette täällä tekemisissä valiokunnan kanssa, joka käsittelee näitä asioita erityisesti, joten meidän kanssa me ei tarvitse puhua yleisistä kysymyksistä, vaan yksityiskohdista, yksityiskohdista, jotka liittyvät Romanian tilanteeseen, miltä näyttää toimintaohjelma, mitä siinä on ja miten se pannaan toimeen, sillä jos sitä ei panna pian toimeen, tulee käymään niin, että vasta vuoden 2012 lopussa se voidaan panna toimeen, jolloin se on liian myöhäistä. Ja vielä lopuksi, herra Murchanu, yksi kysymys. Minä haluaisin tietää, milloin tämä toimintaohjelma siis pannaan toimeen, ja haluaisin tietää, onko toimintaohjelmassa toimenpiteitä, jotka liittyvät eh, arvonlisäveron palauttamiseen, koska sekin on ongelma, joka erityisesti liittyy siihen, miten kunnat pystyvät vastaanottamaan var- varoja. Onko olemassa tällainen könttäsummalaskelma? Jos on, se olisi hyvä tietää. Ja jos on, niin sitten olisi myöskin hyvä tietää, mitä ovat määräys, jotka liittyvät julkisiin hankintoihin. Onko pohdittu sitä, että pienet ja keskisuuret yritykset kenties voitaisiin vapauttaa säännöistä, jotka liittyvät pien, tällaisiin julkisiin hankintoihin, niin kuin muissakin valtioissa on tehty? Haluaisin tietää, miten Pitkälti on voitu yksinkertaista ohjeita hakemusten tekijöille, on olemassa tiettyjä määräyksiä komission taholta. Jos me jätämme pois kaikki ne kriteerit, joita on löyty lukkoon kansallisella tasolla, jotka tekevät asiaa vielä vaikeammaksi, jotka eivät liity millään tavalla kohesioon, tehokkuuteen, parempiin hankkeiden toteuttamisiin. Olisin mielelläni halunnut kuulla, onko ministeriö, hallitus, jota te edustatte, valmis tunnustamaan, että tarvitaan apua? Ja ollaanko valmiita myöskin teknisen avun muodossa hyväksymään tällainen apu. Olisi kenties kuviteltavissa, että komission asiantuntijat tulisivat työskentelemään hallinnon piiriin Romaniassa niin, että he voisivat huolehtia siitä, että annettaisiin teknistä apua, jotta voitaisiin koko toteuttamista varten asettaa apua käyttöön. Nämä olisivat tällaisia yksittäisiä kysymyksiä, joihin mielelläni olisin saanut vastauksen. Haluaisin myös, että te ja rouva ministeri ja hallitus, jota täällä edustatte, ymmärtäisitte, että kysymys ei ole siitä, tai että kysymys ei välttämättä ole siitä, että nyt yksistään ajateltaisiin Romanian ongelmia, vaan että kysymys on kohesiopolitiikasta kokonaisuudessaan. Kollega Postinaru puhui jo yhteisrahoituksesta. Nyt riippumatta tästä 4,5 miljardista eurosta, jotka varattiin kansallisille hankkeille, olisi tietysti hyvä, jos ne olisivat yhteisrahoituksessa mukana, koska se on välttämätöntä. Se olisi enemmän kuin hyödyllistä. Ja olisi mielelläni kuullut, mitä prioriteetteja te näette näille hankkeille, koska äskettäin – maaseudulla on avattu paljon urheiluhalleja paikkakunnilla, joilla ei ole edes kouluja. Joten haluaisin tietää, mitä ovat prioriteettinne? Esitäänkö tässä ylipäätään vakavasti kysymyksiä prioriteeteista vai vaan tehdäänkö nyt jotakin, mitä vai sitten ensimmäiseksi mieleen juolahtaa? Thank you, Kat- Kiitos, <clears throat> Katrin. Thank you, uh, and thank you. Kiitoksia. Kiitoksia valtiosihteerille. Valitettavasti en pystynyt osallistumaan tähän matkalle, mutta olen lukenut tämän matkaraportin ja olen puhunut kollegojen kanssa näistä asioista. Ja valitettavasti äh, tulkit eivät pysyneet teidän puheenvauhdissanne. niin sain kyllä jotakin lukuja ylös mutta pari-kolme kysymystä selvennyksen vuoksi. Ehkä me voitte auttaa minua. Te mainitsitte, että teillä on kansallinen korkean tason edustaja, se on hyvä liike, koska tehtävät täytyy hoitaa. Ja tämä henkilö, joka on nimitetty, on, on tehtäviensä tasalla. Mutta Yksi luku, jonka ilmeisesti sain yli, yli 11 miljardista eurosta, joita on käytetty, 4,6 miljardia on, menee hallintoon. Se tuntuu kyllä aika alle 40 prosenttia kokonaissummassa menee, jos sain numerot nyt oikein. Tuntuu kovin korkealta osalta noin niin kuin hallintokuluihin. Minäkin tulen paikallishallinnosta ja me olemme tehneet työtä näillä, näissä asioissa. Tiedän, että hallintokustannukset voivat karata käsistä missä tahansa hyvässä projektissa. Ja tämä tuntuu kovin korkealta osuudelta. En, enkä oikein saanut selvää siitä, että sanoitteko, että, että, että, että on tämä aluetasolla vai kansallisella tasolla tämä hallintokustannusten osuus näin korkealla. Ja minusta olisi hyvä, että hallinto olisi lähellä projektien toteutustasoa. Mm-hmm Ehkä te voitte selventää tätä. Sanoitte myös, että teillä on vuosittaisia kokouksia komission kanssa, jossa selvitetään eteenpäin menoa. Minusta tämä kuulostaa ei kovinkaan usein tapahtuvalta tapaamiselta. Kyllähän teille täytyy olla useampia tapaamisia korkealla tasolla komission kanssa. Ja, jos, ja, ja koska tästä raportista kävi ilmi myös, että ne ihmiset, jotka hoitavat näitä projekteja, tarvitsevat enemmän apua ja tarvitsevat myös ja projektien toteuttamiseen. Tämä on usein sellainen asia näissä projekteissa, että, että, että siinä tarvitaan vissejä taitoja. Haluaisin tietää, että voitteko lisätä näitä tapaamisia komission kanssa. Siellä on, siellä on kuitenkin kokemusta ja asiantuntemusta, joilla voivat auttaa ja sitten lopuksi, koska meillä on kiire, näyttää siltä, että on kovin paljon eurooppalaista rahaa istuu Romaniassa pankeissa. Ehkä voitte kertoa meille, mitä tapahtuu näiden koro- koroille. Käytetäänkö ne näihin projekteihin vai ovatko ne vain katoavatko nämä korkeat tulot vain muualle. Ehkä te voitte kertoa, mitä, miten, miksi eh, eurooppalaisia rahoja eh, pidetään pankkitilillä käyttämättöminä. No niin, nyt ei puheenvuoropyyntöjä enää oteta vastaan. Meillä on kuitenkin kiire. Neljä puhujaa vielä jäljellä. Puhukaa mahdollisimman lyhyesti. George Stavrakakis. Thank you, Madam Chair. Thank you, Mr. Eh, kiitos puheenjohtaja. Kiitos, kiitos herra Murjanu tiedoistanne. Olen hyvin lyhyt sanainen. Yksi syystä alhaisen varojen vastaanottokyky Romaniassa on se, että ihmisten määrä, jotka työstävät EU-projektien puitteissa, on alhainen. Tämä kävi myös ilmi, kun kävimme Romaniassa viime marraskuussa. On selvää, että erityisen päteviä ihmisiä houkuttelevat korkeammat palkat, joita he voivat saada yksityisellä sektorilla – Onko hallitus ryhtynyt asianmukaisiin toimiin, jotta se voisi lopettaa tämän suuntauksen, joka liittyy palkkojen leikkaamiseen näin tärkeällä alueella? Tsälä. Kiitos, puheenjohtaja, kiitos puheenjohtaja, herra valtiosihteeri. Hyvät kollegat, aluksi sanoisin, että olin mukana valtuuskunnassa, joka kävi Romaniassa. Ja haluaisin vielä kerran kiittää romanialaisia kollegoja täällä valiokunnassa ohjelmasta, jonka he valmistelivat meille, ja että se antoi todella mahdollisen tutustua syvällisesti kohesio ohjepolitiikan toteuttamiseen Romaniassa. Mitä kollegat jo ottivat esille, ennen kaikkea mitä Lambert van Nistelrooy otti esille, sitä ei tarvitse toistaa. Minun vaikutelmani oli myös se, että odotin että nimenomaan alueviranomaiset, niin kuin usein on Saksassa, haukkuisivat Brysselin byrokratiaa. Näin ei ollut. Kaikki ongelmat, jotka meille mainittiin, näyttivät kotitekoisilta Romaniassa olivilta. Ja olennaista oli, että kysymys alueiden itsehallinnosta, kuntien itsehallinnosta ei ole asia, johon sitten tartuttu vielä niin painokkaasti – kuin mitä tarvittaisiin kohesiopolitiikan toimeenpanoon. Vastuuta pitää jakaa meidän valtioissamme niille tasoille, jotka ovat vastuussa toimeenpanosta, ja kun niillä on vastuu, ne voivat toimia sen mukaisesti. Tämä on eräs asia, jonka huomasin. Toinen asia oli se, että huomasin myös, että on hyväksi Saksan taloudelle, että monissa hankkeissa on mukana saksalaisia yrityksiä, jotka panevat toimeen näitä hankkeita, mutta jälkikäteen kuulin, että monet yritykset sanovat, että ne eivät halua osallistua nämä uudestaan näihin, koska olimme tekemisissä monien tekijöiden kanssa, jotka kaikki halusivat jotenkin sanoa sanansa, mutta kukaan ei pystynyt antamaan meille selkeitä päätöksiä. Näyttää siltä, että Romanian sisäinen hallinnon rakenne, se, että on selkeästi oteltua itsehallintoa, on hyvin tärkeä asia tässä kysym- tapauksessa. Niin, voin vain korostaa vielä kerran sitä, että me keskustelemme tällä hetkellä keskipitkästä rahoitus, no, rahoitusnäkymistä tulevista rahoituspuitteista ja kohesiopolitiikasta voimme sanoa, että niitä vielä ei ole pelastettu. Ja olennaisia poliittisia kysymyksiä Euroopan unionin sisällä on kohesiopolitiikka. Me haluaisimme antaa solidaarisuutta, siis kun sanon me, tarkoitan ne maat, jotka maksavat enemmän ne maat, niille maille, jotka ovat taloudellisesti sosiaalisesti heikommassa asemassa, jotta ne saatetaan lähemmäksi Eurooppaa. Mutta silloin pitää myös katsoa, että varoja käytetään tehokkaasti. Jos me saamme tämän aikaan yhdessä, voimme myös viedä kohesiopolitiikan tulevaisuuteen. Muuten ne, jotka sanovat, että kohesiopolitiikasta ei synny mitään, mitä odotetaan, he saavat asiassa yliotteen ja silloin Romania muuttuu hyvin tärkeäksi. Vetoomus vielä kerran Romanian suuntaan ajattelee nimenomaan parhaita käytäntöjä muista uusista jäsenvaltioista, jotka myös ovat pystyneet tehokkaasti käyttämään varoja nykyisen tukikauden, ohjelmakauden loppuaika tulisi käyttää tehokkaasti hyväksi ja pitäisi panna toimeen se, mitä on vielä jäljellä. Josif Matula. Mulțumesc, doamnă Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin niin ikään esittää kiitokset äh, kaikille siitä, äh, että valtuuskuntamatka, valiokunta, valiokunnan valtuuskuntamatka Romaniaan järjestettiin. Se oli varsin kiinnostava Siihen osallistui kollegoja eri poliittisista ryhmistä. Me halusimme tämän matkan kautta saada kokemuksia ja luonnollisesti myöskin saada käsityksen siitä, millä tavoin vastaanottokykyä on mahdollista parantaa Romaniassa. On selvää, että myöskin muut maat ovat samalla, samalla tasolla. Niidenkin vastaanottokyvyssä on parantamisen varaa. Mutta Jos haluamme parantaa tilannetta, on syytä lähteä liikkeelle uudistuksiin. Meillä onkin tätä silmällä pitäen Töyrerin asiakirja, jossa käsitellään rakennerahasto- ja kohesiorahaston vastaanottokyvyn parantamismahdollisuuksia. Ja jos ajattelee nyt 2007-2013 maksuja, niin tilanne etenkin niissä maissa, joissa tilanne on huonontunut, on seuraavanlainen kohensio rahasto. Bulgaria 11 prosenttia, Romania 14 prosenttia, Kreikka 16 prosenttia, Portugali 17 prosenttia, Tsekki 19 prosenttia ja Puola 20 prosenttia. Romania on noin keski tasolla. Keskiarvohan on Euroopan laajuisesti 21 prosenttia, mutta toivoisin, että parannusta kuitenkin tapahtuisi. Meidän olisi otettava opiksi muiden maiden hankkimista kokemuksista ja hyvistä käytänteistä. Myöskin joillakin alueilla Romaniassa on saatu hyviä kokemuksia Edustaja Bustinaaru puhui siitä, että länsi Bulgarian alueella on saavutettu kehitystä. Nyt olisi mahdollista ottaa opiksi, mutta se ei riitä. Me tarvitsemme ihan selkeitä ohjeita ja toimia myöskin aluekehityshallinnolta. Jos ajattelemme nyt vaikkapa äh, viiden viimeisen kahdeksan kuukauden kehityskulkuja, niin tilanne vastaa aikaisempaa kolme ja puolen vuoden aikajaksoa. Se ei kuitenkaan vieläkään riitä mm, vastaanottokyvyn parantamiseksi. Mutta äh, vielä lisäksi haluaisin ottaa esiin erään seikan, jossa, josta täällä on puhuttu – on selvää, että Romania tarvitsee Euroopan unionin varoja, mutta yhtä lailla myöskin kansallisesta budjetista tarvittaisiin rahoitusta. Ja tarkoitankin näillä niin sanottuja yhteisrahoitushankkeita. Ne olisivat tervetulleita. Erästä tällä järjestetyssä kuulemistilaisuudessa, jossa juhlittiin Saksan yhdistymisen 20-vuosijuhlaa. Jacques Delors esitti huomioita Saksan tilanteesta, jolloin käytettiin 14 miljardia Itä-Saksan kehityksen lisäämiseksi ja helpottamiseksi, mutta tuokaan ei riittänyt. No, samalla tavalla Romania tarvitsee Euroopan unionin tukia ja varoja, mutta myöskin omia varoja tarvitaan. Eli vielä kerran tekniset kokemukset Euroopan parlamentin piirissä olisivat käytettävissä ja mielestäni myöskin muiden maiden hyviä käytänteitä kannattaa seurata. Thank you, Petru Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää valtiosihteeriä hänen pätevistä esityksistään tässä alokehitysvaliokunnassa. Nämä luvut ovat osittain varsin ilahduttavia ja osoittavat, miten hyvin Romanian hallitus on tehnyt työtä tässä yhteydessä. Kiitän tästä. Me tarvitsemme tietoa siitä, mitä rakennepolitiikka on hoidettu Romaniassa. Tämä on erityisesti tässä vaiheessa hyvin tärkeää, jolloin on kyse siitä, että puhutaan seuraavan jakson budjetista 2014-2020. Herra valtiosihteeri, te ette mä nyt yhtä asiaa, joka on hyvin tärkeä. Se täytyy mainita. Meillä on aluekehitys, aluekehityksen saralla paljon enemmän projekteja kuin mitä voidaan tehdä. Siis kyllä hallinto on omat tehtävänsä tehnyt, se ei ole varsinainen ohjelma. Ei se ole varsinainen ongelma, ohjelma, ongelma että projekteja ei olisi. Me, meillä on vissiä täytäntöönpano-ongelmia kohesiopolitiikassa Romaniassa, mutta aluekehityspolitiikka sinällään ei ole ongelma. On riittävästi projekteja. Me voimme todeta, että, että Romanialla on ongelmia muilla aloilla. Mutta tämä vastaanottokyky ne rahat, jotka ensimmäisen neljän vuoden aikana on jaettu. Siinä Romanialla on vastaanottokyky, joka on yli 18 prosenttia ja EU keskiarvo on 21 prosenttia. Näin ollen ei voida puhua pelkästään negatiivista esimerkistä. Kyllä me olemme hyvinkin tässä keskitasolla noin vastaanottokyvyn osalta, jos tarkastellaan koko EUn tilannetta. No mihin meidän pitäisi keskittyä? kohesiopolitiikan parantamisessa. No, on ehkä muita tekijöitä. Tämä liittyy tietenkin hallintoon. Tämä on sellainen asia, joka viime aikoina ollut esillä myös EUn toimielimissä. Meidän pitäisi parantaa työntekijöiden koulutusta Euroopan varoilla myös, mutta tämä koskee myös muita maita Euroopan unionissa, jotka ovat liittyneet EUhun paljon aikaisemmin että tämä on koko kysymys, koko, koko, koska ylipäätään koulutusta 2007, silloin kun Romania liittyi Euroopan unioniin, siitä lähtien, siitä lähtien kun liberaalihallitus on ollut vallassa, on tapahtu, on Tämä tarkoittaa sitä, että yksi vuosi meni siinä, kun yli, vaan, vaan, vaan ihmeteltiin. Nyt liberaalipuolue ei ole enää hallituksessa ja hyökkää kovasti nykyistä hallitusta vastaan. Se on tietenkin paljon helpompaa, tällainen arvostelu. Mutta minun maani kyllä pystyy panemaan projektia täytäntöön. Me olemme tässä vaiheessa hyvinkin tiellä kohti oikeaan suuntaa. Viime vuonna käytimme paljon enemmän rahoja ja otimme vastaan paljon enemmän varoja kuin ensimmäisen kolmen vuoden aikana yhteensä. Nyt tietenkin kaikki täytyy tehdä sen, että, että tämä trendi jatkuu, mutta olen optimistinen sen suhteen, että tämä 90 prosentin, 90 prosentin vastaanottokyky onnistuu ensi vuonna. Sitten valtiosihteeri. Ehkä voitte kommentoida ja vastata. Me olemme, tässä on aika paljon huolenaiheita tullut esille, että tämä johtuu siitä tietoisuudesta, että meillä on me tiedämme, että Rovanen täytyy nykyaikaista talouttaan ja yhteiskuntaansa Euroopan unionin tuella. Ja me halusimme, että nämä, näitä varoja käytetään mahdollisimman hyvällä tavalla. On tehty suosituksia kollegoilta, hyvin yksityiskohtaisia kysymyksiä, mutta, mutta tällainen yleinen konsensus vallitsee täällä siitä, että mikä hän mahtaa olla äh, valtakunnallisella alueella ja kunnallisella tasolla tämä vastaanottokyky. Ehkä te voisitte vastata näihin kommentteihin ja kysymyksiin. Ja ehkä te voitte saada meille tuottaa optimistisen suhteen, että Romanian hallinto pystyy parantamaan toimintaansa mahdollisimman hyvällä tasolla, jotta rahat käytetään parhaalla mahdollisella tavalla. Scuzați-mă. Cea mai pregnantă întrebare a fost de ce absurd? Niin, Tärkein kysymys oli se, joka liittyy vastaanottokykyyn. Jos katsoo käyrää, jonka olemme tehneet vuodesta 2007 eteenpäin, se näyttää siltä, että on ongelmia, mutta paljon ongelmia. tullakin on epäilyä, joka liittyy meidän vastaanottokykyymme. Ja tässä yhteydessä voisin palata siihen kysymykseen, joka esitettiin alussa mutta suurin ongelma, joka vastaanottajilla on hankkeissa, on tosiasia, että ne, jotka toteuttavat ohjelmia, jotka ovat vastuussa hallinnosta, ovat huonosti palkattuja. He ovat huonosti palkattuja, siksi he siirtyvät muihin ammatteihin, muihin tehtäviin, joissa he voivat ansaita enemmän. Tästä tulen sitten kollega Bostinaarun kysymykseen. Jokaisessa hallinnon yksikössä voidaan maksaa palkkioita, jotka ovat yli 75 prosenttia. Jos varoja on budjetissa, voidaan maksaa tällaisia suorituspalkkioita, jotka ovat 75 prosenttia, jopa 75 prosenttia, siis henkilöille, jotka ovat vastuulla kansallisessa ja paikallisessa hallinnossa EU-tehtävistä, mutta minun henkilökohtainen mielipiteeni olisi, että nämä on maksettu rahastoon, josta maksetaan rahastovaroista. En usko, että kunnat hyödyntävät tätä, koska silloinhan niillä on vähemmän varoja itse hankkeiden toteuttamiseen, joten en usko, että tätä voidaan hoitaa tällä tavoin. Mutta on myöskin toinen ulottuvuus, on asetus 69 jossa on kysymys kunnallisesta itsehallinnosta ja hankkeiden yhteisrahoituksesta. Ja sitä on todettu, että varoja voidaan ottaa enemmän kuin budjettilaissa on mainittu. Tässä on olemassa tiettyjä raja-arvoja, niin kuin te tiedätte. Kommunit, kunnat siis voivat ostaa varoja enemmän käyttöön, jolla ne voivat ratkaista hanollisia ongelmia. Sitten puhuttiin toimenpideluettelosta. Minä, minulla on toimenpideluettelo täällä mukana, niin sitä ei ole vielä lyöty täysin lukkoon. 15. huhtikuuta mennessä se tullaan lyömään lopullisesti lukkoon. Joitakin asioita, jotka jo on pantu toimeen. Tämä on vielä työasiakirja. Minä mielelläni annan sen teidän käyttöönne. Se on julkinen, voitte tutustua siihen. Annan sen mielelläni eteenpäin ja se tullaan toimittamaan teille edelleen. Sitten vielä sen toiseen kysymykseen, joka oli mielenkiintoinen kysymys. Mitä sanottiin, että vuonna 2009 tartuttiin toimiin, joilla pyrittiin auttamaan paikallista hallintoa. Mitä sitten tapahtuu sen jälkeen? Tähän tiedätte, että tapahtui ennakkorahoitus, 15 prosenttia oli ennakkorahoitusta, jotta kunnat saivat mahdollisuuden – maksaa laskuja, jotka liittyvät esimerkiksi tien rakentamiseen siihen asti, kunnes heille, niille palautettiin arvonlisävero. Koska kun ne ovat saaneet arvonlisäveron takaisin, kun se on niille palautettu, silloin niillä on varat. Tämä on siis tällainen ennakkorahoitus. Tämän teimme siis vuonna 2009 15 prosenttia ja 15 prosenttia myöskin neuvonantajille. pankit. Korot. Kysymys, joka koski korkoja ja pankkeja. Korot varoista käytetään hankkeiden rahoittamiseen. Korot kokonaisuudessaan. Selkeästi on myös kirjattu se, mitä korkoja on tullut ja mihin hankkeeseen on käytetty, ja tämä saadaan myös komission tietoon. Tämä on täysin avointa. Julkiset hankinnat. Siinä meillä on ongelmia. Se on täysin selvää. On monia kysymyksiä. Edelleenkin tulee olemaan monia kysymyksiä. Meidän täytyy lähteä siitä oletuksesta, että julkisien hankintoja ei voida organisoida ministeriöstä, vaan me rahoituksen käyttöön, mutta itse julkiset hankinnat tapahtuvat kuntien tasolla ja niistä vastaa kuntien hallinto. Ministeriö ei voi valvoa edes sitä, jos on jotain epäilyksiä jos on epäilyksiä siitä, että jokin ei ole sujunut asianmukaisesti julkisten hankintojen puitteissa. Totta kai on kansallinen viranomainen, joka on vastuussa tällaisista epäilyistä, mutta me ministeriössä emme ole siitä vastuussa. Me vain lähetämme tiedot eteenpäin niille kahdelle taholle, jotka ovat vastuussa tämän tyyppisistä tapauksista, jotka voivat sitten tarkistaa sen, onko, ovatko epäilyt perusteltuja. Yhteistyö Euroopan komission kanssa apu, jota komissiolta saadaan? Tämä oli myös kysymys, joka estettiin. Niin, on olemassa yhteistyötä, joka liittyy tekniseen apuun. Me olemme jo lähettäneet joitakin äh, hankkeita asiasta vastaavan elimen tarkasteltavaksi, mutta aina kuitenkaan ei tiedä, on, onko varojen käyttö tapahtunut oikein. Jos on ollut epäilyksiä, olemme lähettäneet tämän vastaavalle tasolle. Esimerkiksi näissä toimenpideohjelmissa me olemme jatkuvasti yhteydessä komissioon. Nämä toimenpideohjelmat, Nistarava Manesku esitti kysymyksen, joka koski myöskin ohjeita hakemusten tekijöille. Tätä ohjetta on muutettu useampaan otteeseen. Tietenkään mitään valtaisan suurta muutosta siihen ei voida tehdä, koska olemme nyt jo keskellä tilintarkastusprosessia, mutta kun minä ryhdyin toimeen, oli selvää, että kesken olevan pelin aikana ei voida muuttaa pelin sääntöjä. Toimenpideohjelmat ovat käynnissä, emmekä me voi nyt sitten ryhtyä tekemään muutoksia, voimme tietysti tehdä jotakin kompromisseja, se kuuluu normaaliin poliittiseen toimintaan, niin mekin olemme tehneet. Tärkeitä ovat tiedot, joita antavat hankkeiden hakijat, jotka siis ottavat vastaan rahoja. 4,5 miljardista eurosta oli puhe. Se on väärää tietoa. Se ei ole totta. Minä en oikeastaan edes tiedä, mistä tässä oli puhe. voinko kysyä, mistä oli kysymys, koska minä en todellakaan tiedä, mistä tässä oli kysymys. Alocă unor proiecte în județe infrastructurale, școli. Eikö tässä ollut kyse kuntien infrastruktuurihankkeesta? Te puhutte jostakin urheiluhalleista ja sen sellaisista. Kyse oli 4,5 miljardista eurosta, jotka liittyvät yhteisrahoitushankkeisiin. Kyse on itse asiassa kansallisesta investointisuunnitelmasta. En tiennyt, mistä oli puhe. Minä en vastaa tästä kysymyksestä, mutta voin kuitenkin jotain tähän liittyen todeta. Ensinnäkin emme ole vielä saaneet varoja. Tämä kaikki, josta puhutaan, on nyt täysin virtuaalista rahoitusta koskevaa. Kansalliset investointihankkeet valmistellaan sillä tavoin, että ensin laaditaan erilaisia hankkeita. Ne voivat liittyä kuljetuskysymyksiin tai esimerkiksi kan- kanavien rakentamiseen, juomaveden saamisen ja tämän tyyppisiin hankkeisiin. Sitten pyrimme saamaan myöskin 11, yksityistä rahoitusta. Vuonna 2009, kun akseli suljettiin, me totesimme, että meillä oli yli 13 miljardia rahaa, eli paljon enemmän kuin alun alkaen. Aluksi meillä oli ainoastaan 5 miljardia rahaa käytössämme. Sen jälkeen käytiin keskustelua hallituksessa, ministeriössä ja todettiin, että kaikki ehdotetut hankkeet olivat varsin kalliita, koska niiden toteuttamissuunnitelmat piti laatia ja, ja, ja muut valmisteluun liittyvät hankkeet myöskin olivat varsin kalliita. Sitä paitsi neljän vuoden aikana tilanne muuttuu niin paljon, että rahojen käyttö voi asettua täysin itseään vastaan. Sitten siirrymme käsittelemään asiaa toisen akselin pohjalta ja totesimme, että se, mitä 320 puitteissa vielä oli käytettävissä, liittyi maatalous toimintaan nimenomaan kunnallisella tasolla. Se sisällytettiin kansallisen eh, hankkeeseen. Tämä nyt näin lyhyesti sanottuna eh, teidän kysymykseen, liitty, teidän kysymykseen liittyvästä seikasta, mutta niin kuin sanottu, en itse vastaa tästä. Mitä sitten taas tulee kunnanjohtajien ja, ja muiden kunnallis, kun, kunnallisen tason vastaavien kommentteihin. Minä ymmärrän heitä varsin hyvin. He totesivat, että hankkeet olivat varsin vaikeasti toteuttavia. Otetaan nyt ihan käytännön esimerkki. Jos joku kunnanjohtaja halusi, esimerkiksi halusi rakentaa veden, vedensiirtojärjestelmän vaikkapa junaraitetten lähelle ja todettiin, että kyseessä oli suojelualue, niin kuka lopulta tällaisesta hankkeesta vastaa? Liikenneministeriön edustaja tietyn, tietenkin. Mutta ongelma syntyi siitä, että osa alueesta oli suojelualueita. Ja näin ollen hankkeen toteuttaminen edellytti aika paljon muutoksia – me pyrimme kuitenkin saamaan yleisluontoisen käsityksen tilanteesta. Emme halunneet tarkastella kysymyksiä pelkästään yhden ministeriön kannalta. No niin, sitä aluesuunnittelun eh, modernisoimiseen liittyvä kysymys. Tähän henkilökohtaisesti vastaisin eh, sen verran – että kun teemme politiikkaa ja pyrimme vaikuttamaan asioihin, meidän on pyrittävä löytämään kaikkein johdonmukaisin ratkaisu. Mutta niin kuin sanottu, tämä on aivan henkilökohtainen mielipiteeni asiasta. Ajattelen nyt Romania alueita. Ne eivät omaa juridisen henkilön statusta. Jos näin olisi, niin ne voisivat suoraan saada käyttöön varoja Euroopan unionilta, mutta kun näin ei kerran ole, niin kaikki varat joudutaan kierrättämään ministeriön kautta. Ehkä jatkossa voimme saada uuden tilanteen, mutta tällä hetkellä kuitenkin asiaa käsitellään aina ministeriön tasolla. Hallitus ja myöskin eduskunta voivat käydä keskustelua tilanteesta ja, ja sitä kautta meillä on mahdollisuus päästä entistä johdonmukaisempaan ratkaisuun. Mutta niin kuin sanottu, tämä oli minun henkilökohtainen mielipiteeni asiasta. En tiedä, sainko nyt kaikkiin kysymyksiin vastattua tulee jättämään tänne nyt vielä kirjallisessa muodossa suunnitelman ja toivon mukaan jatkossa voimme vielä palata asiaan. Kiitoksia. Voin sanoa kaikkien kollegojen nimissä varmasti, että tämä oli hyödyllinen keskustelu. Me, me haluamme myös, eh, että te eh, viestitte, että me toivomme eh, ripeää eteenpäin menoa ja vastaanottokyvyn parantumista Romaniassa. Me katsomme niin ikään, että me toivomme, että tämä vastaanottokyky kohenee, koska Romanian täytyy myös osoittaa, että Euroopan aluekehityspolitiikka on erittäin tärkeää niiden maiden kannalta, joiden täytyy ottaa muut kiinni. Ja toivottavasti se tapahtuu sillä tavalla, että ne myös parantavat omaa talouttaan ja kilpailukykyään. Vielä kerran paljon kiitoksia. Ja me jatkamme kokoustamistamme. Kiitoksia. Hyvät kollegat, me äänestämme nyt. Nyt tarkistetaan, onko kortit mukana. Toimivatko äänestyslaitteet? Tarkistakaapa, tar, tik, tarkistakaapa korteilla. Ne nyt äänestetään. Tehdään koeäänestys, että nähdään toimivatko kortit ja koneet. Uh, there are only 35 card- Vaan 35 korttia on 36. On täällä kuitenkin enemmän väkeä täällä salissa. Voisitteko laittaa nyt äänestyskorttinne siihen äänestyskoneeseen, äänestyslaitteen, että, että näemme, että kaikki laitteet toimivat? So we move to the first vote. No, me niin, äänestetään. Meillä on viisi äänestystä, aika pitkiä sellaisia. Ensinnäkin Herr Sabin Verheyenin lausunto laajakaistasta Euroopassa ja aloitamme kompromissi ykkösellä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Siis tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty seitsemän on pois. Sitten kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 21 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 23 puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että se on hyväksytty, mutta tarkistetaan koneellisesti. 23 koneäänestys alkaa. Yeah, it was clear. No, I can't believe it. 23, who puolesta. Eikö äänestys päättyy? No tämä ei kyllä oikein heijastele äskeistä ää, kästen, kättennosto näkymää, mutta se on kuitenkin nyt hyväksytty. Se oli ainakin minun käsitykseni. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 2, 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 48 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty kompromissi 7 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 53, siinä meillä on kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 54 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 55 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 56 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 57 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 58 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 59 puolesta vastaan, tarkistetaan 59 koneellisesti. Äänestys alkaa. EPP yksi liikaa EPPn ryhmässä. Yksi EPP-läinen ottanee kortin pois, vai mitä se meneekin, mutta äänestys kuitenkin päättyy. 30, 12, hyväksytty. Sitten loppuäänestys puolesta, loppuäänestys puolesta, vastaan. Anteeksi, Tintti, anteeksi, tehdään koneellisesti. En, se ei ollut kirjoitettu minun tota, nuotteihin, en, osa, en tiedä mitä pitäisi sanoa. No nyt loppuäänestys puolesta vastaan tyhjää. No, äänestys päättyy. Nyt äänestys päättyy, päättyy. 38.1 hyväksytty. Sitten seuraava äänestys, joka on Luis Paolo Alvesin lausunto yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen tulevaisuudesta. en Tarkistus 1. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty neljä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tarkistus neljä koneellisesti. Äänestys alkaa. Tarkistus neljä. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty kompromissi kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää, en tiedä. Nyt tarkistetaan yhdeksi koneellisesti äänestys alkaa. The vote is closed. Ja päättyy. Hmm. Hylätty. Kompromissi kolme. Anteeksi. Anteeksi. Ta- tarkistus kymmenen puolesta, tarkistus 10 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi 3 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty tarkistus 15 puolesta. 15 puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että se on hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 vedetty pois 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. The vote is closed. Ja päättyy 37.4. Onnittelut Luis Paolo Alves, Alvesille. Sitten vuorossa ää, lausunto jonka on laatinut Herassi Kerski, joka on lausunto koskee ympiä vuoteen 2020. Okay. So we go for... no, kompromissi, kompromissi yksi puolesta. Niin, olkaa hyvä. Anteeksi. Yksi kommentti. Me äänestämme täällä monista tarkistuksista, jotka liittyvät itse asiassa ei millään tavalla alueelliseen kehitykseen, vaan yksinkertaisesti suorastaan vain maatalouteen. Sihteeristön ja kollegojen tulisi tulevaisuudessa kiinnittää hiukan huomiota siihen, mistä tämä valiokunta oikein vastaa ja mistä ei. Meillä on aika, jo aika huono omatunto, kun äänestään sellaisten esitysten puolesta tai niitä vastaan, jo, kun en itse asiassa ole todellakaan asiasta perillä oleva poliitikko. Yes, Kyllä, ymmärrän tämä Kerelin kommentti on huomioon. Muistetaan siitä, että me olemme keskustelleet myös tästä lausunnosta jo. Meillä on ollut tilaisuus ottaa tämä huomioon. Tämä kommentti oli hyvin tärkeä myös tulevaisuutta silmällä pitää. No, ei ole muuta mahdollisuutta, Konstantissa, kuin vain äänestää. Ja toivottavasti ryhmäsi on valmis tähän. Vai, ai puolesta. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää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 No se on selkeästi hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Vlasak hänellä on suullinen tarkistus kohtaa 40, tarkistuksen 45. 42 eh, on vedetty pois. May I share? 45. Uh, suullinen tarkistus. If I can, uh, tell... Niin, puheenjohtaja. Haluaisin lisätä tämän tarkistuksen loppuun ilmanmuutoksen ja innovaation jälkeen uuden sananmuodon – mukaan luettuna nykyaikaistaminen ja maatalouden ja koulutuksen uudelleen organisointi. Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta? Ei. Näin olen äänestämme tästä tänään muutettuna puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 46 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 47 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 48 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty 49 puolesta, vastaan, tarkistamme 49 koneellisesti, äänestys alkaa. Ja päättyy. Se on hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 56 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 57 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 58 puolesta, ei 58 raukeaa, 59 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 60 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 61 raukeaa, 63 puolesta, 63 puolesta vastaan Tarkistetaan koneellisesti 63. Äänestys alkaa. It will be largely rejected, yes. No niin, se on hylätty selkeästi. 62 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 64, raukea 65 eikö 66. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 60 Ää, ää. 70, 70 puolesta vastaan tyhjää. En nyt tiedä nyt. 70 koneäänestys alkaa. Yeah, we vote on seven. 70 äänestys alkaa. Seit, 70. 70. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Niin, ole hyvä. Don't, maybe I made... Niin, ehkä minä erehdyin. Minä luulin, että kun me, hyvä, me hyväksymme 62, joten ei olisi ollut tarpeen enää äänestää 66 ja 67, ja kuitenkin teimme niin. Uh, no, ousimme... No, nyt vedemme. 7-2 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 7.3 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 7.4 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 7.5 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 7.6 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten koneäänestys tästä lausuntoluonnoksesta. Kokonaisuudessa loppuäänestys, äh, koneäänestys alkaa. Vote is closed. Ja päättyy hyväksytty selkeästi. Onnittelut. Sitten on vuorossa herra Zellerin lausunto. Hyvät kollegat, kysyisin teiltä, koordinaattorit, olkaa nyt tarkkana Voidaanko äänestää yhtenä ryhmänä kompromisseista, koska... Niin, olkaa hyvä. General remark. Um... Niin, tällainen yleinen kommentti. Rava puheenjohtaja, minulla on ongelma siinä, että äänestyslista etukäteen jo tehdään sillä tavoin, kuin äänestäisimme yhtenä kokonaisuutena, vaikka etukäteen meiltä ei ole kysytty asiasta. Minä olen sitä mieltä, että se on mahdollista vain silloin, kun kaikki ryhmät etukäteen antavat suostumuksensa. Ja kysymys ei ole siitä, että, että voidaan ennakoida näitä kompromisseja ja ottaa ne etukäteen käsiteltäväksi, jos ei ole sopimusta ryhmien kesken siitä, että ne, niistä annetaan yhtenä kokonaisuutena, koska ensin pitää tutkia, mikä on pisimmälle menevä tarkistus, ja tätä ei ole tehnyt sihteeristökään käsittääkseni. Joten pyytäisin, että jos ei ole sopimusta, ja nyt ei ole mitään sopimusta, meidän puoleltamme ainakaan, että tulevaisuudesta äänestyslista tehdään niin, että kompromissi ja siihen liittyvät tarkistukset ovat näkyvissä niin, että työjärjestyksen mukaisesti ensi vuoden käsitellä sitä, joka on pisimmälle menevä tarkistus ja noudattaa asianmukaista järjestystä. Jos kaikki ovat sitä mieltä, että kaikki kompromissit ovat hyväksyttäviä, voidaan tehdä niin kuin nyt tässä on tehty, mutta näin ei tällä kertaa ole. Tämä on nyt toinen tällainen tapaus ja minusta sihteeristölle pitää antaa ohjeet, että tulevaisuudessa tehdään niin, että asia on selkeämmin nähtävissä. Tämän halusin yleisesti sanoa, mutta kompromissista neljä haluamme äänestää erikseen, samoin kompromissista kymmenen.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 vastaan, tyhjää hyväksytty, 15 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, 18 puolesta vastaan, nyt tämä tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 18 äänestys alkaa. The vote is closed. Ja päättyy. Ylätty. Sitten 20, kohta kohdalta ensimmäinen osa, tarkistus 20 puolesta, vastaan, tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. Sitten 25. 25 puolesta vastaan. Luulen, että se on hylätty. Niin, Catherine, ole hyvä. I don't think we voted on number... Niin, emme äänestäneet 19. Äänestimmekö? Sovellettu pois. Siitä ei tarvitse äänestää. Olen pahoillani, jonkun puhelin täällä nyt häiritsee. Taitaa olla minun tai kenen. 25. Äänestimmekö? 25 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 <clears throat> puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty 44 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 53 vedetty pois. 54 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 56 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 58 puolesta, vastaan tyhjää. Hyväksytty 60 puolesta, vastaan tyhjää. Hyväksytty 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että se on hylätty, mutta tarkistamme koneellisesti. 63 äänestys alkaa. vote is Ja päättyy. Ei hylätty. 67. Ei kun. Niin, Niin laitteet eivät, laite ei toimi, ei sen kummempaa. No käyttäkää sitten de Lionin konetta. Okei. Okay. Okei. Okay. Ça marche au... No. On va voir. Okay. 67. 67. Puolesta vastaan. Nyt tarkistetaan 67 koneellisesti. Äänestys alkaa. ja päättyy. Näen nyt tulosta. 29, 67 hyväksytty, 69 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, 68 puolesta vastaan, emme tiedä, tarkistamme koneellisesti 68 äänestys alkaa ja päättyy. 29.12. hyväksytty. Loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Ja todella selkeästi hyväksytty. Onneksi olkoon. Sitten viimeinen äänestys, joka on Hybnerin lausunto joku halusi sanoa jotakin vai eikö? eikö? Minä kysyn, että voimmeko äänestää yhtenä ryhmänä näistä tarkistuksista vai haluatteko eri, eri, yhdestä kuuteen? Kukaan ei vastusta, ne yhtenä ryhmänä äänestämme yhdestä kuuteen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten johdantosakappale kappale 10 tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten loppu äänestys koneellisesti. Äänestys alkaa ja päättyy. Ja se on hyväksytty. Kiitoksia kovasti äänestyksestä. Sitten siirrymme Oldrit Vlasakin eh, asiaan hänen luonnoksensa Euroopan kaupunkien toimintaohjelmasta ja annankin puheenvuoron Oldrikille. paní předsedkyně, dámy a pánové, dovolte, abych... Arvoisat eh, naiset ja herrat, eh, puheenjohtaja. Haluaisin antaa teille muutamia tietoja mietinnöstä, joka liittyy kohesiopolitiikkaan ja nimenomaan kaupunkialueisiin. Tätä asiaa on käsitelty jo aikaisemmin kaupunkisuunnittelun yhteydessä. Ja nyt kyse on siitä, että tarkastelemme, tarkastelemme viimeistä, viimeisiä kehityskulkuja. Tarkoituksena on käsitellä kaupunkien merkitystä kohesiopolitiikan yhteydessä, mutta tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että siinä yhteydessä, kun rahoja ja varoja annetaan käyttöön olisi syytä jollakin tavoin unohtaa kaupungit. Ei totta kai, ja sekä kaupunkialueet että maaseutualueet on otettava yhtä lailla huomioon. Haluaisinkin puuttua edustaja Sikerskin tarkistuksen, jossa käsitellään yhteistä maatalouspolitiikkaa. Sehän me jo hyväksyimme joku aika sitten. Ja vielä lisäksi haluaisin kiittää yhteistyöstä, jota kollegojen kanssa on harjoitettu, kun olen työstänyt tätä mietintöluonnosta. Me olemme usean otteeseen kokoontuneet. Mutta nyt sitten itse mietintöön. Totesimme, että kaupunkialueet ja kaupungit ylipäätään ovat äärimmäisen tärkeä osa Euroopan 2020-strategiaa. Se liittyy luonnollisesti aluepolitiikkaan, mutta meidän olisi vielä korostettava kaupunkien merkitystä, jotta pääsisimme toteuttamaan 2020-strategian tavoitteet. Jotkut kaupungit tarvitsevat uusia infrastruktuureja, se on aivan selvää. Kyse ei ole kuitenkaan pelkästään uudistushankkeista, vaan myöskin teknologisista muutoksista ja tämä edellyttää rahoitusta esimerkiksi Stigin kautta. On selvää, että kehitysaste ja myöskin elintason parantaminen ovat tärkeitä haasteita kaupunkikysymyksessä. Kun pyrimme parantamaan kaupunkien tilannetta, haluamme panostaa luonnollisesti myöskin ihmisten elintason ja elinympäristön kohentamisen. Ja tässä yhteydessä haluaisin mainita esimerkiksi työttömyyteen liittyvät ongelmat ja myöskin väkivaltaan ja rikollisuuteen liittyvät ongelmat, jotka usein keskittyvät nimenomaan kaupunkeihin. Toivoisinkin Euroopan komissiolta toimenpiteitä, jotta saataisiin aikaiseksi olosuhteet joiden puitteissa kaupunkialueiden ja myöskin matalousalueiden hallinnollinen porras pystyisi toimimaan yhteistyössä. On välttämättä, välttämätöntä harjoittaa kohesiota myöskin kansallisella ja alueellisella tasolla, jos kohesiopolitiikkaa halutaan toteuttaa järkiperoisesti. Vaikutukset nimenomaan alueellisella tasolla ovat tärkeitä ja ne on helpompi identifioida myöskin. Sitten vielä lyhyesti muutama sana teknologian kehityksestä ja insinöörityön hyväksikäytöstä kaupunkialueilla. Mielestäni tällä saralla ei ole vielä edistytty riittävästi ja toivoisinkin komissiolta lisää keinoja nimenomaan rahoituksen lisäämiseksi. Myöskin jäsenmaiden pitäisi panostaa Jessikaan, koska sitä voidaan toteuttaa sekä kansallisella että paikallisella ja alueellisella tasolla. Sitä paitsi Jessikan vaikutukset ovat pitkän tähtäimen vaikutuksia, joten sillä on sitä kautta äärimmäisen laaja merkitys. Täällä on puhuttu paljon siitä, miten tärkeää alue, paikallis- ja kunnallistason henkilöstön koulutuksella on. Esimerkiksi Urbakin toteuttaminen käytännössä edellyttää lisää koulutusta, henkilöstökoulutusta. On selvää, että me pystyneet sisällyttämään kaikkia näitä kysymyksiä mietintöön, mutta niitä voidaan ottaa huomioon esimerkiksi tarkistusten muodossa. Niin kuin sanottu, haluan vielä esittää kiitokset kaikille kollegoille. to take the floor. Kiitoksia. Matsoni, varjoesittelijä, haluatte puhua? Yeah. Sì, grazie, Presidente. Kiitos Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vielä vahvistaa sen, että työ, jota esittelijän kanssa on harjoitettu, on perustanut, perustunut erityisesti siihen tapaamiseen, joka järjestettiin pari kuukautta sitten. Siihen osallistuivat varjoesittelijät ja myöskin luonnollisesti itse esittelijä. Nyt me käymme keskustelua loppuasiakirjasta – ja siinä hahmotellaan tulevaisuuden näkymiä. Sakke äh, juuri äsken totesi. Itse haluaisin vielä korostaa muutamia pienempiä seikkoja, jotka tulen muodollisesti esittämään tarkistusten muodossa, koska aika on vielä huomisen. Nyt kun tarkastelemme herra edustaja Flasakin esittämiä ehdotuksia ja mietimme tätä viiden puiteohjelman valossa käy ilmi, että olemme oikealla linjalla. Olen täysin samaa mieltä siitä, että kaupunki suunnittelukysymykset ja kaupunkiin, kaupunkialueisiin liittyvät hankkeet on otettava – laajemmaksi osaksi myöskin 2020-strategiaa. Sen merkitystä on syytä korostaa. Jos me haluamme jatkaa inkluusion ja kestävän kehityksen tiellä, niin mielestäni keskeisiä tavoitteita, joista puhutaan kohdassa neljä, on vielä tarkistettava, koska jollakin tavoin jos nelosta korostetaan liikaa, kolmonen jää vähemmälle huomiolle. Ja tulen laatimaan tästä oman tarkistukseni. On selvää, että me tarvitsemme kaupunkipolitiikkaa, mutta se ei kuitenkaan millään tavoin ole luonteeltaan sellaista, että se jättäisi syrjään maaseutualueiden kehityksen päinvastoin. Joten olisi ehkä hyödyksi yhdistää enemmän ja harmonisoida enemmän kohtia seitsemän ja kymmenen. Niissä nimittäin puhutaan ensin kaupunkialueesta ja sen jälkeen siitä, millä tavoin lähestymistä voidaan toteuttaa sekä maaseutualueiden että kaupunkialueiden välillä. Esittelijä puhuu delegoinnin merkityksestä aika painokkaasti, mutta minä olisin sitä mieltä, että tätä lähestymistapaa kannattaa jonkun verran pehmittää. Voi olla, että olemme nimittäin menossa hieman liian pitkälle. Jo. Tämä on vielä tässä vaiheessa pelkkä oletus. On totta, että alempienkin alueellisten tasojen mukanaottaminen on hyvä ajatus, mutta se ei vielä tässä vaiheessa ehkä ole täysin toteutettavissa oleva hanke. Joten tätä hieman vielä muotoilisin uudelleen. Toivon, että esittelijä ottaa minun ehdotukseni huomioon vielä loppuvaiheessa, kun hän laatii lopullisen version. Mutta jätän nämä tarkistukset huomenna. Kiitos Konsensa Kreel. No luulin, että täällä oli muitakin varjoesittelijöitä, mikä minä itse en ole, mutta haluaisin esittää pari kommenttia. Minusta on oikein ja tärkeää, että aina silloin, kun puhumme kaupunkipolitiikasta, myös sisällytämme maaseudun tähän, näihin ajatuksiin. Se on tärkeää. Mutta silloin, kun meillä on oma mietintö, joka koskee kaupunkeja ja kaupunkipolitiikkaa, ja silloin pitäisi puhua kaupunkipolitiikasta. Minusta täällä on paljon hyvää äh, tässä mietinnössä, mutta erityisesti tällaiset erityisongelmat, jotka koskevat erityisesti suurkaupunkeja, äh, on äh, kortteleita, jotka ei, jossa infrastruktuuri eikä myöskään integraatio puoleltaan ole osa näitä kaupunkeja. Ja ne ovat sellaisia ongelmia, joita ei ole pienissä kaupungeissa, eikä myöskään maaseudulla. Tämä on erityinen problematiikka, liittyy erityisesti sanotaan suuriin, rikka, rikkaisiin kaupunkeihin, joissa on köyhiä kortteleita. Ja tulevassa Euroopan kaupunkipolitiikassa tämä täytyy näkyä ja tämä on jäänyt tässä liian vähälle huomiolle, ja aivan yhtä vähän kuin, kuin esimerkiksi, että kaupungit ovat kaupungilla on tietenkin myös omat mahdollisuutensa panna täytäntöön EU 2020-strategiaa, koska siellä on valtavasti potentiaalia. Mainitsenpa vain, että esimerkiksi älykkäät, julkis, älykkäät julkiset, julkisen lähiliikenteen palvelut ovat voivat antaa merkittävän panoksen ilmastonmuutoksen vastustamiseen. Tietenkin kaupunkirakentaminen se myös voi myötä vaikuttaa paljon enemmän tähän kehitykseen ilmastonmuutoksen suhteen kuin, kuin Euroopan unionin maaseudut yhteensä. Tämä erityinen osio puuttuu minusta tässä mietinnössä kutakuinkin. Muilta osin olen kaikkea tukea, mitä tässä on sanottu, mutta, että, mutta tätä voidaan vielä viilata hieman tarkistuksilla. Kiitoksia. Kiitos, Riikka Manner. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan onnitella mietinnön laatia erinomaisesta työstä ja yhteistyö on ollut todella hyvää. Kiitokset siitä. Meidän ryhmämme on hyvin tyytyväinen tähän paperiin ja voimme täysin kyllä tukea tätä. Meille on erityisen tärkeää se, ylipäätään mille tämä mietintökin ajatuksen tasolla perustuu että emme voi ensinnäkään lähteä jaottelemaan tarkasti, kaupunkialueita suhteessa siihen että laittaisimme esimerkiksi jonkun asukaslukumääritelmän ja, ja sen ylittävät olisivat tämän kaupunkiohjelman piirissä. tässähän hyvin selkeästi todetaan että tämä on mahdotonta. meillä on erikokoisia kaupunkeja erikokoisia kaupunkialueita euroopassa ja kaikki ne tulee jollain tavalla huomioida myös tässä kaupunkipolitiikassa on tärkeää että tämä on läpileikkaava teema kaikessa koheesiopolitiikassa mielestämme ja eu kaksituhatta kaksikymmentä ohjelmaan mitä tulee niin kaupunkipolitiikalla on siinä hyvin tärkeä rooli niin kuin on sanottu ja sen kyllä pitää näkyä kaikilla tasoilla. On, mielestäni on hyvä että tässä, mietinnössä on myös otettu esille tämä kaupunki maaseutu asettelu ja niin kuin on todettu on tärkeää että sille ei tehdä mitään jakolinjoja sen suhteen vaan nimenomaan pyritään luomaan politiikkaa joka tukee toinen toistaan. niin kuin Konstantin tuossa aiemmassa puheenvuorossa sanoi niin minun mielestäni myös on tärkeää että tässä painotetaan entistä enemmän tätä älykästä kaupunkikehitystä ja nimenomaan myös vihreitä arvoja ympäristöystävällistä liikennettä koska siinä, sillä saralla meillä on, on paljon mahdollisuuksia hyödyntää entistä enemmän näitä kaupunkialueita ja si, si, siltä osin toivoisi enemmän painotusta sille puolelle. sitten mitä tulee n e ja n e äh, ristiinrahoitukseen ja tiiviimpään yhteistyöhön niin mielestämme myös se on hyvin tärkeää että sitä kehitettäisiin koska, varmasti myös näin voitaisiin saada tietynlaisia synergiaetuja kaupunkialueille. mutta noin ylipäätään erittäin hyvä paperi ja olemme hyvin tyytyväisiä tähän. Thank you, Karima Kiitoksia. Sitten Karima Deli. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos myöskin esittelijälle yhteistyöstä. Ainoastaan nyt muutama minulle tärkeä seikka. On äärimmäisen kiireellistä vastata jollakin tavoin ilmastokehityshaasteeseen. Ja sen vuoksi myöskin kaupungit on saatava tähän mukaan. Nimenomaan Kaupunki, kaupungithan toimivat äh, kasvun moottoreina ja siksi kaupungin on otettava huomioon ja otettava nimenomaan tässä yhteydessä äh, esiin. Sitten äh, todetaan, että kaupungit ovat ikään kuin kahden nopeuden kaupunkeja. Tämä on aika vaarallinen lähestymistapa, koska jos me ajattelemme kaupunkialueita ja siihen liittyvää ulottuvuutta pelkästään kehityksen kannalta se ei riitä. Meidän on ajateltava asioita paljon laajemmin. Jotkut kaupungit ovat rikkaampia, toiset taas köyhempiä, joihin köyhys on keskittynyt ja, ja syrjäytyminen, energia, saantiongelmat, asunto-ongelmat ja niin edelleen. Eli kaupungit poikkeavat varsin paljon toisistaan ja tässä mielessä ne ovat kahden nopeuden kaupunkeja. Ei riitä, että puhutaan kestävän kehityksen kaupungeista ja halutaan vihertää kaikkia. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Ei meillä ole mitään työkalupakkia, joka yhtäkkiä pystytään saamaan kaikista kaupungeista kestävän kehityksen kaupunkeja. Mitä meidän on tehtävä, jotta voimme toteuttaa tämä myös käytännössä? Sitten kohesiopolitiikan merkitys ja ja kaupunkien sisällä tehtävän kohesiopolitiikan vahvistaminen. Mitä sitä, miten sitä voidaan käytännössä toteuttaa esimerkiksi asuntoolojen parantamiseksi ja energiakustannusten vähentämiseksi? Nämä kaikki ovat edellytys sille, että kaikki kansalaiset pääsevät järkiperäisin hinnoin yleispalveluiden piirin. Nämä ympäristöhaasteet ovat todella tärkeitä ja ne on sisällytettävä myöskin tähän mietintöön, koska niin kuin tiedätte, kaupungeissa nimenomaan saastuttaminen on äärimmäisen keskeinen ongelmia, ongelma. Kohesiopolitiikka ei saa käsitellä yksikseen, se on liitettävä muihin Euroopan unionin harjoittamiin politiikkoihin, oli sitten kyse ympäristö-, energia- tai liikennepolitiikasta – Näitä kaikkia on synergisesti painotettava. Ja niin kuin täällä on monen otteeseen todettu, maaseutualueiden ja kaupunkialueiden liittäminen toisiinsa on tärkeää. Ja nyt kun ajattelen varojen jakamista kaupungille noin yleensä, mielestäni tähän on otettava mukaan kaikki kaupungit – Toisaalta taas, kun puhumme kumppanuushankkeista, se on hyvä asia, mutta sitä on laajennettava. Mukana on otettava paikalliset päättäjät, mutta koko kansalaisyhteiskunta olisi liitettävä tähän yhteyteen. No entä sitten hyvät käytännöt ja urban ohjelma. Se on sinänsä varsin hyvä asia, mutta niin kuin sanottu, näiden kaikkien asioiden lisäksi olisi syytä olla hieman kunnianhimoisempi, jotta haasteisiin voitaisiin vastata. Kiitoksesta Nobrecht. Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Minä haluan todeta, että kaupunkipolitiikka on yksi niistä harvoista politiikan sektoreista, jolla on alueellinen ulottuvuus, joka on todellakin alueellistettu. Muut politiikan sektorit keskittyvät yhteen asiaan, kuten ilmastoon tai liikenteeseen. Mutta tässä politiikan sektorissa meillä on kyseessä todellakin alueellinen konsepti, joka koskee tiettyä alueellista yksikköä. Tähän mennessä on ollut niin, että että kun me olemme puhuneet tästä politiikasta, niin useimmiten eh, olemme keskittyneet maaseutupolitiikkaan, siis maaseutualueisiin. Ja tässä me puhumme sitten aluepolitiikasta ja maaseudun kehityksen edistämisestä. Tämä on myös yksi keskeinen osa Euroopan politiikkaa. Ja tässä yhteydessä haluan todeta seuraavaa. Minä en ole täysin samaa mieltä eh, tämän esittelijän näkemyksen kanssa, vaikkakin Olemmekin yhteistyössä tässä urban-ryhmässä. Minä olen vakuuttunut siitä, että kaupunkipolitiikka kuuluu hallitusten toimivaltaan. <clears throat> Mutta maaseutupolitiikka on osa eurooppalaista politiikkaa. Ja nyt jos te sanotte, että kaupunkipolitiikka <clears throat> pitäisi myös sijoittaa Euroopan tasolle, niin voi vain olla samaa mieltä, koska Muuten se täytyisi jättää hallitusten tehtäviksi ja sitten niiden pitäisi itse pärjätä siinä, mutta se ei ole oikein. Sekä kaupungit että maaseutualueet kuuluvat Eurooppaan, siksi meidän täytyy pohtia sitä, millä tavalla voimme ottaa molempia. <clears throat> Muistetaan siitä, että komissio on juuri laatinut asiakirjan, jonka otsikko on Cities of Tomorrow, huomisen kaupungit. Tämä osoittaa, että tämä kaupunkipolitiikka on saanut lisää on saanut oman statuksensa, on, on, pidetään hyvin tärkeämpänä. Kiitän esittelijää siitä, että hän on pitänyt kiinni tästä aiheesta, koska tässä mietinnössä ei ole kysymys yleisistä kannoista sen suhteen, mitä kaupungeissa tapahtuu. Ei, tässä on kysymys kaupunkin ulottuvuudesta kohesiopolitiikassa. Ja tämä kaupunkiulottuvuus koskee ensinnäkin kaupunkeja maantieteellisenä yksikkönä ja yksikköinä, jossa ihmiset asuvat – ja tässä on kysymys kaupungin instituutioista. Luulenkin, että jos me pidämme kiinni tästä otsikosta, emmekä mene sen yli, niin silloin tämä olisi oikein hyvä konsepti. Ja konkreettiset ehdotukset tämän kaupunki, kaupunkiulottuvuuden täytäntöönpanosta, ne ovat hyväksyttävissä. Me voimme kaikki tukea niitä. Ja, ich möchte zunächst niin, aluksi haluaisin kiittää esittelijää sydämellisesti mietinnöstä. Minulla on pari kommenttia. Aivan oikein viittaatte siihen, että tällainen valtavirtaistamis tämän aloite Urbanin osalta on muuttanut rahoituksen tilannetta tänä aikana, mutta kuitenkin monissa tapauksissa toimenpideohjelmissa on nähtävissä, että tämä ajatus ei kestävällä tavalla ole toteutunut. 2014 eteenpäin meidän pitäisi huolehtia siitä, että pääsemme suurempiin velvoituksiin siitä eteenpäin. Aivan oikein kuitenkin viittaatte myös siihen, että alueellisesti valittujen elinten mukaanottaminen strategisiin päätöksentekoprosesseihin on tärkeää. Tärkeää on kuitenkin, että vedetään sitovasti mukaan toimenpideohjelmiin käytännössä selvemmin mukaan ne kuin tällä hetkellä jäsenvaltioissa tapahtuu. Jäsenvaltio pitäisi myöskin velvoittaa ottamaan strategiseksi painopistealueeksi kestävä kaupunkikehitys aiheena toimenpideohjelmissa, samoin myöskin etukäteen valmisteltaessa strategisia puitesuunnitelmia ja vahvistaa tämä. Yhdessä asiassa en voi olla teidän kanssanne yhtä mieltä. Minä ymmärrän, että kysymys on siitä, miten määritellään kaupunkialueet ja miten määritellään kaupunki itsessään. Minä ymmärrän ongelmat, jotka liittyvät siihen, kun lähdetään liikkeelle eh, koosta, kun lähdetään liikkeelle tilastollisista tiedoista, ja te osoitatte tämän erinomaisella tavalla. Mutta jos me tällä tavoin, eh, kuin te aiotte, ja kun te olette esittäneet, aiomme nähdä kaupunkiulottuvuuden eh, tällaisena tukikohteena silloin, me olemme valitsijoille, veromaksajille, hallituksille jotenkin vastuussa siitä, mitä me sillä oikein tarkoitamme. Se, että jos jätetään täysin huomiotta se, mikä on kaupunkia, on minusta aivan liian yksinkertaista, liian helppoa, ja minä pohtisin asiaa vielä. Tämä voitaisiin tehdä vielä yhdessä kaupunkiasioista vastaavien järjestöjen kanssa, järjestöjen kanssa, jotka toimivat tällä alueella, jotta päästäisiin tällaisiin funktionaaliseen lähestymistapaan. Irrotettaisiin se koosta, väestöstä, vaan lähdettäisiin liikkeelle funktionaalisista puitteista, ajatellen mitä me ymmärrämme kaupungilla, kaupunkimaisella ulottuvuudella, joka kuitenkin jättäisi liittävästi liikkumavaraa konkreettisten asioiden määrittämiseen, joka tapahtuisi mhm. sitten jäsenvaltioiden tasolla. Joachim Zeller. Joachim Zeller. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, kun tämä omalaitun mietintö tuli tästä Euroopan kaupunkipolitiikasta osana kohesiopolitiikkaa, olin iloinen, että kaupunkien kehitys otettiin puheeksi ja täällä parlamentissa keskustelujen kohteeksi. Ja siltä kannalta tarkasteltuna ymmärrän tietenkin eräitä kolle- en oikein ymmärrä niitä kollegoja, jo lähes pelokkaasti puhuvat kaupungin kehityksestä ja yhdistävät sen sitten maaseudun kehitykseen. Nyt jos olen jotakin oppinut täällä parlamentissa tämän puolentoista vuoden aikana, kun olen ollut, ollut täällä mukana, niin se on se, että maaseutu ja maatalous on kuitenkin silloin suurimmat loppaajat ja vähiten on puhuttu kaupungeista. Ja tämä myös näkyy tai näissä taustaluvuissa, joita meillä on toimitettu kohesiopolitiikan puitteissa tällä tukikaudella on pelkästään 6,1 prosenttia äh, kohesiopolitiikan käytössä olevissa varoista on osoitettu kaupungin kehittämiseen. Ja siitäkin lähes puolet Eh, urban ja rural ja regional eh, ohjelmiin. Tässäkin on suuri osa tämän kaupungin kehit- anteeksi, maaseudun kehitystä, joka on tavallaan eh, upotettu tähän kaupungin kehitykseen. Nyt EU 2020-strategiahan meillä on, niin kuin Konstantin Kreel tässä sen mainitsi ja eräät muutkin. Ja kaikki ne tavoitteet, jotka kuuluvat EU 2020-strategiaan, ne onnistuvat vain silloin, kun se tapahtuvat kaupunkien kautta. On sitten innovaatio tai tutkimusta tai energian, energiatehokkuutta aina siihen, mitä täällä mainittiin, että, että esimerkiksi koulujen, keskeytty, koulujen keskeyttämistä, keskeyttäneiden lukumääriä täytyy vähentää. Nyt jos, jos me emme panosta keskeisemmin kaupunkipolitiikkaa meidän ö, osana ka- aluepolitiikkaa, kohdallisuuspolitiikkaa, niin me emme pääse näihin tavoitteisiin. Se on heti kättelyssä selvää. Ja täällä on viitattu myös toimenpideohjelmiin, ja kansallisiin ohjelmiin. Ja tässä me itse olemme todenneet Saksassa, että vaikka meillä on vahva itsehallinto kunnissa ja kaupungeissa, niin toimenpideohjelmat kuitenkin toteutuvat osavaltion tasolla ja useat osavaltiot jättävät kaupungit huomiotta. Ja eh, niin kuin Albrecht totesi, meidän täytyy yhdistää, puhua kaupungeista ja, eh, ja meidän pitää sisällyttää se vahvemmin Euroopan aluepolitiikkaan ja näin minä näen myös tämän konseptin tässä mietinnössä ja siinä mielessä meidän pitäisi muotoilla tämä vastaavalla tavalla. Kiitoksia. Tiedän, että ei kohteliasta pyytää, pyytää ihmisiä puhumaan lyhy, lyhyesti, mutta, mutta Lambert, pyydän äh, kuitenkin puhumaan äh, lyhyesti. Lambert. Er eh, Kiitos. Tämä mietintöluonnos on varsin tasapainoinen ja näin asian yleensäkin, kun herra Vlasakka laatii mietintöjä, joten voimme olla tyytyväisiä. Me olemme nyt valmistelleet samantyyppisiä tarkistuksia kuin aikaisemmin, aikaisemminkin, kun on käsitelty samoja aiheita. Kaupunkikehitys on tärkeää. Sillä on innovatiivinen merkitys ja ylipäätään, niin kuin täällä jo todettiin, kaupungit toimivat ikään kuin moottoreina kehityksessä. Kohtaan kuusi liittyen todennäköisesti tulen jättämään tarkistuksen. koska mielestäni sopimuksiin on sisällytettävä alueellinen sopimus ja on selvää, että tässä alueellisessa kokonaisuudessa kaupungit toimivat ikään kuin vetovoiman omaisesti. Ja siksi kaupunkeja on korostettava ja niiden merkitystä. Hajauttaminen on joskus vaihtoehto, niin kuin esimerkiksi Hollannissa on toimittu, mutta siitä huolimatta pidän tätä ajatusta tärkeänä ja, ja haluankin tuoda sen esiin kohtaan kuusi liittyen. Herra Vlasakka, äh, näkee kaupunkiohjelmat äh, ja eurooppalaiset äh, hankkeet jollakin tavoin yhteen liitettyinä. Mutta mielestäni, jos haluamme päästä mainittuun 7 prosentin tavoitteeseen, meidän on otettava myöskin muita tasoja huomioon. Ei pelkästään siis suurkaupunkeja, vaan myöskin pienempiä kaupunkeja ja kuntia. Ja sitten itse tuo kaupunkimääritelmä. Puhutaanko nyt kaupungeista kaupunkeina vai mahdollisesti myöskin kaupunkikeskittymistä? Jollakin tavoin määritelmä on edelleenkin puutteellinen ja meidän on mietittävä sitä uudemman kerran. Eli toisin sanoen kehityksen kulku on tässäkin yhteydessä otettava huomioon. Määrittely kaupungille ei välttämättä enää vastaa tämän ajan vaatimuksia. Eli selkeät määritelmät, ne olisivat tervetulleita. Kiitoksia. Sitten viimeinen puhuja. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, haluaisin painottaa sitä, että tämä keskustelu, joka on tässä nyt käynnissä, keskustelu tulevaisuuden kaupungeista, mutta myös maaseudusta, siihen pitäisi saada johdonmukaisuutta näihin, näihin aiheisiin, koska toisin kuin monet uskovat, on niin, että myös maaseudulla ja kaupungin kehitty, kaupunkien kehitys on tärkeä asia. Nimittäin se, miten kaupungit kehittyvät, se vaikuttaa ratkaisevasti koko alueeseen – on, on selvää, että tulevaisuuden, kohesiopolitiikasta kohesiopolitiikassa tarvitaan tiettyjä rahavaroja eh, kaupunkien kehittämiseen, jotta eh, nämä eriarvoisuudet voidaan eh, ja erot voitaisiin tasata. Tästä puhui Kreel ja Olbricht aivan oikein, koska monilla maaseudun alueilla toteamme tänä päivänä, että nämä alueet, joissa on paljon, niillä on monia ongelmia, ongelmia, jotka liittyvät elämänlaatuun ja yksittäiset kaupungit ja yksittäiset jäsenvaltiot eivät selviydy näistä äh, ongelmista itse. Siksi haluan painottaa vielä sitä, että kaupunkipolitiikka vaikuttaa valtavasti myös alueelle, koko alueeseen. Mitä parempi sen kaupunki on, sitä parempi on koko alue. Ja tämä pitäisi muistaa kohesiopolitiikan tulevaisuudessa ja siitä, miten me kehitämme maaseutualueita. Ja tässä me tarvitsemme prioriteetteja julkisiin palveluihin ja nämä julkiset palvelut eh, alueilla, ne voivat, niitä voidaan parhaiten vahvistaa olemalla yhteistyössä kaupunkien kanssa, <clears throat> sillä kaupungeissa meillä on koulutusohjelmia, kulttuuriohjelmia, kaupungeissa kaupunkeihin keskittyy myös infrastruktuuriohjelmat. Nythän on usein nimenomaan niin, että nimenomaan kaupunki huolehtii siitä, että eh, koko alue pääsee hyötymään infrastruktuuriohjelmista. Meillä on tänään nämä kaksi eri politiikan sektoria, jotka eivät välttämättä toimi ja vaikuta yhdessä, ja se taas vaikuttaa kielteisesti elämisen laatuun niin kaupungissa kuin maasellakin. Kiitoksia. Sitten viimeinen minuutti. Dámy a pánové, já děkuji za velmi konstruktivní diskuzi. Chtěl bych jenom říci, že opravdu Kiitos. Haluaisin todeta sen verran, että tähän mietintöön ei tietenkään voitu sisällyttää kaikkia seikkoja ihan käytännön syistä. Rova Masoni halusi liittää tämän jollakin tavoin viite, viidenteen kohesio-ohjelmaan. Selvää on, että liittymäkohtia on löydettävissä ja tätä voidaan täydentää. Rouva Karindeli niin ikään peräänkuulutti liitoksia Urban ohjelmaan ja muihin samantyyppisiin ohjelmiin. Kyllä niitä on mielestäni löydettävissä mietinnöstä, mutta niin kuin sanottu, oli pakko rajoittaa jonkun verran mietinnön kontekstia, mutta jatkossa tulen kuitenkin täydentämään mietintöä kaikkien esitettävien tarkistusten myötä. Meillä on vielä mahdollisuus täydentää kokonaisuutta ja puhua asiasta kertaalleen. No vielä nyt ajatellakseni asiaa, jonka monet täällä toivat esiin. Meidän on mietittävä kaupunkimäärittely ja mitä kaupungilla tarkoitetaan, mitä kaikkea siihen sisältyy. Se on tärkeää, mutta tulevaisuudessa meidän on entistä enemmän otettava huomioon alueellinen liitos. Emme saa keskittyä liikaa tarkastelemaan pelkästään kaupunkikysymyksiä ja jättää alueelliset viittaukset esimerkiksi maaseutualueen kokonaan huomiotta. On selvää, että kaupungit usein ovat riippuvaisia esimerkiksi palveluiden ja energiansaannin suhteen ympäröivästä maaseutualueesta. Joten siinä mielessä myöskin maaseutualueiden linkittäminen kokonaisuuteen on tärkeää, mutta aina tämä ei kaikki, kaikki tämä ei ole kovinkaan helppoa. Kiitoksia. anteeksi, en nähnyt Luulen, että Konstantz Krell halusi puhua, puhua, puhua sosiaalidemokraattien varjostelijoiden puolesta, mutta halusi puhua nyt kuitenkin. Ole hyvä. No, mi dispiace, mä... Olen pahoillani siitä, että tässä oli pieni väärinkäsitys. Itse sanoisin olevani varsin tyytyväinen mietintöluonnokseen ja itsekin olen näinä viikkoina pystynyt osallistumaan tähän hankkeeseen. Huomenna, kun tarkistuksia esitetään, aion itse keskittyä neljän seikkaan. Ensinnäkin siihen keskusteluun, jota käydään kaupunkialueen määrittelyn tiimoilta. Tätä on turha enää laajentaa kovinkaan paljon. Tietysti jokainen ymmärtää, että euro, eurooppalaiset kaupungit ja kaupunkialueet ovat varsin toisistaan poikkeavia, mutta jonkunlainen määritelmä on löydettävä. Sitten vielä se, miten tärkeää paikallisviranomaisten mukaan saaminen on, sitä ei koskaan korosteta tarpeeksi. Ei riitä, että korkealta tasolta ja käsin ehdotetaan toimenpiteitä ja hankkeita ei. Kaupunkiviranomaisten on itse oltava mukana myöskin hankkeiden laatimisvaiheessa. Sitten vielä pari keskeistä seikkaa, nimittäin kaupunkien sosiaalinen merkitys. Jos ajattelemme viimeisten parin kolmen vuoden aikana syntynyttä kriisiä ja siihen liittyviä eroja, joita on yhteiskunnassa syntynyt, ainakin köyhyys on kaupungissa selkeästi lisääntynyt ja sen vuoksi meidän on keskitettävä nyt huomiomme siihen. Ja on pyrittävä löytämään poliittisia toi, vaikutusmahdollisuuksia, jotta integraatiota ja ihmisten sisällyttämistä ja erityisesti heikossa asemassa olevien ihmisten sisällyttämistä voidaan kehittää. Sitten 2020 strategia ja siihen liittyvät sekä kaupunkipoliittiset että maaseutupoliittiset hankkeet. Olen sitä mieltä, että kaupunkien laajentuminen maaseutu, maaseudun suuntaan on asia, jota pitäisi nyt jollakin tavoin rajoittaa. Pikemminkin lähtisin laajentamaan maaseutualueita – ja, ja tietenkin tähän voidaan vielä lisätä muita tärkeitä seikkoja, niin kuin vaikkapa nyt uusiutuvien energialähteiden käyttö ja niin poispäin. Kiitoksia. No, me olemme jo päättäneet tarkistusten jättöä määräaikaa 15. huhtikuuta kello 12 puolelta päivin. Sitten siirrymme seuraavaksi Elio Araun pakeille. Hänellä on kaksi mietintö. Meillä ei ole valitettavasti niin paljon aikaa kuin meidän, meillä pitäisi olla. Meidän pitää puhua lyhyesti. Ole hyvä. Sitä vous, monsieur. Oui, merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Viime vuoden joulukuun 14. päivä heräsi Semake verokysymyksistä vastaava komissaari kertoi, että komissaarien kollega oli hyväksynyt meriveroasetuksen, joka koskee neljää kuojana, Martinika ja Ranskan Kuojana ja muita merentakaisia alueita. Euroopan komission päätös tehtiin sen jälkeen, kun Ranskan viranomaiset olivat tehneet esityksen meriveroa järjestelmän muuttamisesta. Euroopan komission ehdotuksessa on mukana päätös, neuvoston päätös, josta tänään on määrä käydä keskustelua. Siihen liittyy 50 tuotetta, jotka on luetteloitu nimenomaan Ranskan Guajana koskien. Ranskan viranomaiset ovat tuoneet esiin perustelut sille, miksi muutoksia pitäisi tehdä. Tämä perustuu unionin sopimuksen artiklan 349. Euroopan parlamenttia on kuultu tässä asiassa jo aikaisemmin ja on päädytty siihen, että kun otetaan huomioon taloudellinen ja, ja sosiaalinen tilanne merentakaisissa departementeissa, tarvitaan uudistuksia. Kyse on nimittäin Kyse on varsin vanhasta verotusjärjestelmästä, jota on käytetty merentakaisissa departementeissa. Kuitenkin <clears throat> alun alkaen kyse oli verosta, jota käytettiin pelkästään tuontitavaroihin. Ja sen jälkeen veron käyttöä laajennettiin ja se koski myöskin muut tuotteet. Eli artiklan 102 nojalla tilanne muuttui. Vuoden 2004 kesä, kesäkuussa lainsäädäntöä muutettiin uudemman kerran – ja siinä yhteydessä pyrittiin löytämään äh, ratkaisu, joka edesauttaisi myöskin paikallisen tuotannon äh, mahdollisuuksia, e-, elimahdollisuuksia. Euroopan komissio otti tähän äh, kantaa. Lisäksi ongelman, aiheeseen liittyy ongelma arvonlisäveron käytöstä. Ranskan valtio käyttää omaa arvonlisäverojärjestelmää merentakaisissa departementeissa ja kyse on usein tilanteesta, joka vaikuttaa jopa 37 ja 48 prosentin tasolla tuotantoon. Nyt tarkoituksena on saada aikaiseksi tilanne, jossa merentakaiset alueet pystyvät käyttämään paremmin omia varojaan ja, ja saamaan myöskin uusia investointeja, jotta tilanne parantuisi. Neuvosto on tehnyt päätöksen, jonka tarkoituksena on edes auttaa paikallisen tuotannon ja kehityksen mahdollisuuksia. Kyse ei ole pelkästään siis tuotannosta, vaan myöskin työpaikkojen säilyttämisestä Usein merentakaisilla alueilla työttömyysprosentti on jopa 30 prosentin tasolla. Nyt toivoisinkin, että kollegat kiinnittäisivät huomion tähän asiaan, nimittäin meillä on mahdollisuus vuonna 2013 muuttaa tilannetta. Kymmenen vuoden, vuoden jakso on silloin kulunut umpeen ja siinä yhteydessä on mahdollisuus ojentaa auttava käsi paikallisille tuottajille ja, ja muille tahoille, jottei taloudellinen ja sosiaalinen tilanne ryöstäytyisi täysin käsistä. Tässä minun puheenvuoroni tämän aiheen osalta. Uh, Maurice Bonga, Kiitoksia että Maurice Bonga. Merci, madame. Merci, madame Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin esittää kiitokset herra Eliolle hänen mietintöluonnoksestaan. Kyse on lähinnä teknisestä merilainsäädäntöä ja meriveroa koskevasta lainsäädännöstä, joka kattaa nimenomaan Ranskasta tuodut elintarvikkeet sekä paikallisen tuotannon. Tarkoituksena on edesauttaa kilpailukykyä ja, ja paikallista, <clears throat> paikallisia tuottajia vaikeassa tilanteessa. Varsin hyvin tiedätte, että puhumme nyt Ranskan merentakaisista alueista, jotka kuitenkin kuuluvat tietyllä statuksella eh, unionin. Kyse on Euroopan unionin sopimuksen artiklasta 349. Tarkoituksena on siis, niin kuin sanottu, edistää Ranskan meren takaisten alueiden tilannetta. Kiitoksia. Patrice Tirolier. Aivan aluksi kiitokset toveri Oraulle siitä, että hän on ottanut käsiteltäväkseen näinkin merkittävän asian. Se on jo historiallisestikin tärkeä, niin kuin herra Oro täsmensi. Kyse on lainsäädännöstä, joka on nyt käsittääkseni voimassa aina vuoteen 2014 asti, ja siksi sitä on hyvä käsitellä nyt. Meillä on olemassa jo asiakirja, joka pureutuu keskeisimpiin kysymyksiin. Ja niin kuin sanottu, oikeusperustana on 349 asetus. Kyse ei ole pelkästään kuitenkaan tuotannosta, vaan myöskin palveluista ja sosiaalisesta kehityksestä. Tämän päivän muut muuttavat ehdotukset perustuvat pitkällisiin keskusteluihin, joita on käyty Euroopan komission, Ranska ja alueiden piirissä. Nyt ei enää ole mahdollista viivytellä tämän asian kanssa ja niinpä sosiaalidemokraattisen ryhmän nimissä ehdotankin, että tuemme tätä ehdotusta. Ramona Manesko ei ole paikalla. Onko Katri Kressle, haluaako puhua? Onko muita? puheenvuoropyyntöjä tästä asiasta. Ellei voimme päättää tämän keskustelun ja ilmoitan teille, että tarkistusten jättöaika on määräaikaa ehdotankin, että se olisi 20. huhtikuuta kello 12 päivällä, jos voisitte kirjata tämä ylös 20. huhtikuuta. Sitten voimme siirtyä seuraavaan, eli Ron mietintöä, joka koskee unionin yleisimpiä alueiden hyväksi toteuttavia maatalousalan yritystoimenpiteitä. Eli olla hyvä. Les îles territoires. Espanja, Ranska ja Portugalin äh, <clears throat> saaret, jotka sijaitsevat siis Atlantilla ja Tyynellä valtamerellä, muodostavat niin sanotun Euroopan unionin äh, syrjäisimmän alueen 30 vuotta näköjään on tarvittu oikeudellisen viitekehyksen määrittelyn, jonka puitteissa näille syrjäisimmille alueille voitaisiin antaa myöskin yhteisöllinen Euroopan unionin status. Amsterdamin sopimuksen 493 ja uuden EU-sopimuksen artiklan 349 nojalla on saatu parannusta asiaan ja niiden myötä onkin pystytty painottamaan syrjäisimpien alueiden poikkeuksellista tilannetta. Vuonna 1989 käynnistettiin ensimmäiset erityistoimet ja niin ikään otettiin käyttöön niin sanottu POSEI-järjestelmä, joka vahvisti maataloussarkaa ja maatalouselinkeinoa. 349 artikla ja siihen liitetyt 42 ja 43 artiklat äh, vahvistavat POSEI-järjestelmää. Sitä paitsi 349 artikla vahvistaa entuudestaan maatalous- ja likokeinoa ja parantaa tilannetta nimenomaan oikeudellisen perustan osalta suhteessa aikaisempaan. Miksi maataloutta ja maanviljelyä pitää kannustaa? Siksi, että sillä on suuri merkitys ensinnäkin työllisyyden ja taloudellisen kehityksen kannalta kyseisillä alueilla ja toisekseen myöskin maatalous, maanviljely ja sen moninaisuus on keskeistä, jossa halutaan turvata elintarvikeomavaraisuus näillä syrjäisillä alueilla, jotka ovat usein syrjäytyneitä, ovat varsin etelä Euroopan unionin maantereistä ja ne ovat usein myöskin saaria. Minkälaisia tarkoitusperiä meillä nyt tämän asian suhteen on. Niin kuin sanoin, kyse on elintarvikeomavaraisuuden lisäämisestä. Se on äärimmäisen tärkeää syrjäisimmille alueille ja se on myöskin kehitysstrategian kannalta tärkeää. On selvää, että elintarvikeomavaraisuuden myötä on mahdollista vähentää elintarviketuontitoimintaa – ja sitä kautta on myöskin syytä pyrkiä moninaistamaan tuotteiden kirjoa. Kyse on suurista haasteesta, mutta me missään tapauksessa halua kuitenkaan korvata banaanisokeria ja romi erityisjärjestelyjä. Me haluamme ainoastaan eriyttää ja moninaistaa uutta viljelyä, mutta sillä tavoin, että vanhat perinteiset kasvit ja, ja vanha perinteinen viljely, banaanisokeri ja, ja, ja rommi, niiden tuottaminen säilytetään. Mutta niin kuin ymmärrätte, AKT-maat ja latinalainen Amerikka tuovat tähän tietyn kilpailuasetelman. Haluan korostaa sitä, että ö, se etu, mitä on saatu perinteisten tuotteiden tuottamisesta ja, ja niiden, jalo, niistä jalostettujen tuotteiden tuottamisesta ovat äärimmäisen tärkeitä. Ne ovat kaiken A ja O kyseisillä alueilla. Vuodesta 1984 meillä on siis, 89 alkaen meillä on olemassa siis puitekehys, jonka rajoissa on mahdollista toimia. Euroopan komissio on kuitenkin tehnyt uudistuksia ja julkaissut ne vuonna 2010. Esimerkiksi hallinnoinnin joustavuutta on tätä kautta lisätty. Itse esittelijänä haluaisin korostaa sitä, että Euroopan komission on nyt tehtävä vaikutus tutkimuksia, joka jokaisessa yhteydessä, jossa jollakin tavoin paikallinen tuotanto ja posejärjestelmän toiminta asettu vaakalaudalle. Nämä ovat äärimmäisen tärkeitä seikkoja syrjäisimmille alueille ja siksi olenkin itse esittänyt uusia tavoitteita – nimenomaan paikalliselle viljelylle ja tuontitavaran vähentämishankkeelle. Ja vielä kerran sanoisin sen, että rahoitusta tarvitaan myöskin perinteiselle tuotannolle, bananille, sokerille ja, ja rommille. Tutkimusohjelman ja, ja ohjelmien ja koulutusohjelmien käynnistäminen on tärkeää, koska niillä on mahdollisuus vaikuttaa lisäarvon saamiseen ja, ja hankkeiden toteuttamisen käytännössä. On selvä, että POSE-järjestelmä on toteutettava yhteistyössä Euroopan komission uuden suunnitelman kanssa, joka julkaistiin vuonna 2008. Mielestäni paikallisviranomaisten ja johtavan tason on saatava kaikki saatavana oleva tieto POSEI-ohjelmasta, POSEI-välineestä – myöskin kansan edustajien ja, ja ylipäätään paikallisen tason edustajien on saatava tietoa Euroopan komissiolta niistä muutoksista, jotka vaikuttavat usein välineen toimintaan kahdella tasolla. Ja vielä kerran painotan sitä, että posei välinettä on säännöllisesti myöskin analysoitava, sen toimintaa on valvottava ja tutkittava. Tehokkuus on kaikkein tärkeintä tässä asiassa. Olen tehnyt aika monta ehdotusta, tarkistuksia ja, ja, ja suunnitelmia, joiden osalta olen varsin valmis käymään keskustelua kollegoiden kanssa – ja kaikki ehdotukset ovat varsin tervetulleita, jotta voimme tätä kautta yksissä tuumin, jotta saamme mahdollisimman hyvän ratkaisun ja ehdotuksen POSEO-välinettä koskien. Kiitos. Sitten varjoesittelijät. Ensimmäinen. Hei. Kiitos puheenjohtaja. Haluan aivan aluksi esittää kiitokset Eli Oraulle tästä työstä ja erityisesti myöskin siitä sitoumuksesta, jolla hän on äh, tätä asiakirjaa laatinut. Se on äärimmäisen tärkeä ja itse voin allekirjoittaa monetkin seikat, jotka hän täällä toi esiin. En halua kuitenkaan nyt äh, kerrata kaikkea, äh, mutta toisin vielä esiin erään seikan. Vuosi sitten täällä valiokunnassa puhuttiin asetusmuutosehdotusta, joka tarkoituksena oli saada aikaiseksi vain teknisiä ja, ja pieniä hienosäätö muutoksia voimassa olevan asetukseen. Tässä yhteydessä kuitenkin kävi niin, että, Euroopan, e- että valiokuntamme hylkäsi nuo ehdotukset. Tässä yhteydessä kyse oli Madeirasta ja Kanarian saarista – ja totesimme silloin, että me voimme palata asiaan siinä vaiheessa, kun se ei välinettä käydään uudemman kerran läpi. Nyt siis on se hetki, jolloin meidän on syytä tarkastella kokonaisuudessaan posei järjestelmää ja sen toimivuutta. Eli niin kuin sanottu, tätä asiaa käsiteltiin jo aikaisemmin, mutta siinä yhteydessä ratkaisua ei löytynyt. Eli palatkaamme nyt sitten käsittelemään tuota samaa asiaa. Posai on ollut olemassa jo 80-luvulta asti. Ja, ja sen kautta on ollut mahdollista säädellä syrjäisempien alueiden markkinoita. Useinhan markkinat ovat varsin vähäiset ja tuontitavaroita ja tuonti, tuontia, tuonnista ollaan varsin riippuvaisia. Nyt me kuitenkin pyrimme muuttamaan tilannetta ja rohkaisemaan paikallista tuotantoa. Näyttäisi siltä, että Euroopan komissio kuitenkin jollakin tavoin pelokkaasti suhtautuu siihen, että syrjäisimmillä alueilla omaa tuotantoa voitaisiin vahvistaa. Ja, ja että jollakin tavoin se voisi muuttaa tilannetta jopa sisämarkkinoilla. Ajattelen nyt erityisesti erästä seikkaa, joka minun on vaikea ymmärtää. Voi olla, että en itse tunne asiaa tai, tai tulin tai, tai ole jollakin tavoin nyt jälkijunassa tämän asian suhteen, mutta en ymmärrä sitä, miksi Euroopan komissio jatkuvasti painottaa samoja argumentteja kuin aikaisemmin. He puhuvat paljon jalostetusta tuotteista ja siitä, että että tuontitoiminta äh, pitää säädellä tietyin äh, säännön, jotka ovat peräisin 20 luvun lopulta ja 1990-luvun alusta. Emme enää voi edetä tällä linjalla. Minun mielestäni tilanteeseen on nyt saatava ratkaisu. Joko syrjäisimmät alueet on jollakin tavoin no, statukseltaan muutettava ja otettava täysipainoisiksi Euroopan unionin alueeksi, tai sitten löydetään joku muu ratkaisu. Emme voi hyväksyä sitä, että alueelta odotetaan valtavia ponnistuksia ja, ja vientiä ei kannusteta sen enempää. Meillä on olemassa Lissabonin sopimuksen uudet asetukset, mutta sekään ei ole riittävä. Meidän on pyrittävä toimimaan oikeudenmukaisesti myöskin niitä yrityksiä kohtaan, jotka harjoittavat toimintaa näillä syrjäisimmillä alueilla. Siksi on toimittava paljon joustavammin ja, ja esimerkiksi viennin ja tuonnin osalta löydettävä uusia ratkaisumalleja. Näyttää siltä, että Euroopan komissio ei ole halukas toimivan tällä tavoin. Esimerkiksi äh, aikataulut ja kahden ja kolmen vuoden aikarajat äh, ovat aivan liian äh, jäykkiä. Itse olen puhunut esittelijän kanssa ja, ja olen usean otteeseen tuonut esiin saman seikan kuin hänkin. On totta, että syrjäisimmät alueet ovat pieniä, pieniä yksiköitä, mutta siitä huolimatta emme me voi jättää niitä oman onnensa nojaan, vaan meidän on löydettävä ratkaisu. Thank you. Kiitoksia. Hyvät kollegat, aivan aluksi haluaisin esittää kiitokset Eli Joralle hänen loistavasta lausunnostaan. Aihe on vaikea. Ja, ja siksi mielestäni hänen esittämänsä vaikutustutkimus on hyvä ajatus. Hän on myöskin painottanut sitä, että ohjelmien hallinnointiin liittyvä paikallisviranomaisten kuuleminen olisi hyvä asia. Ja tästähän puhuttiin viime vuonna, kun Euroopan parlamentti otti hyväksyntämenettelyn puitteissa aiheeseen kantaa. Haluaisin vielä kuitenkin tämän lisäksi ottaa esiin muutaman seikan, joita on pidetty esillä tämän asian yhtey- käsittelyyhteydessä. Ajattelen nyt Eh, esimerkiksi Madeiran tilannetta, josta täällä puhuttiin. Tämä ei kuitenkaan ole koko totuus, vaan meillä on paljon muitakin alueita, joille on tehty joiden osalta on tehty uusia ehdotuksia. Esimerkiksi delegoidun säädöksen kautta on mahdollisuus eh, laajentaa asetuksen eh, kattavuutta. Toivoisinkin yleisesti ottaen, että kun tällaisia ehdotuksia tehdään, niin oltaisiin entistä joustavampia, kun ajattelemme nyt nimenomaan tuonti- ja vientitoimintaa, niin kuin täällä äsken todettiin. Yksi keskeisimmistä ongelmista, joka liittyy nimenomaan varoihin, on rahoitus ja yhteisrahoitus. Rahoitusta voidaan äh, tietysti toteuttaa äh, paikallisella tasolla mutta Euroopan unionin kanssa harjoitettava yhteisrahoitus on kuitenkin myöskin mahdollista pankkijärjestelmien kautta. Mielestäni kyse on asiasta, jota on syytä käsitellä uudemman kerran kolmen vuoden kuluttua Euroopan parlamentissa, kun rahoitusta tullaan kasvattamaan. Kiitoksia, Riikka Manner. Kiitoksia puhemies Ensinnäkin haluan onnitella Rauta erinomaisesta työstä ja erinomaisesta mietinnöstä, jonka olet tehnyt. tässä on erittäin hyviä kohtia, joita meidän ryhmämme voi täysin tukea, mutta omalta osaltani haluan ottaa nyt muutaman ongelmakohdan esille, joita emme tue. Ensinnäkin mielestämme tässä nyt lähtökohtana pitäisi olla se, mitä Konstantin Kreelkin tuossa äänestysten aikana totesi, että meidän pitäisi tiukasti pysyä siinä meidän omassa omassa kompetenssissamme eli mikä kuuluu näissä lausunnoissa nimenomaan meidän aluekehitysvaliokunnan kompetenssiin. Ja nyt täällä on muutamia sellaisia kohtia jotka selkeästi menevät meidän kompetenssimme yli ja esimerkkinä tästä muun muassa tämä muutosesitys viisi kun tässä nyt puhutaan taas näistä banaanisopimuksista niin meidän mielestämme ensinnäkään tämä nyt ei, ei sinällään kuulu rekin kompetenssiin ja toisaalta se että, että kun me aloitamme taas tämän banaanikeskustelun niin se ikään kuin avaa tämän pandoran lippaan. näistä banaaneista on keskusteltu jo vuosikymmenet ja, ja mielestämme tämä ei ole oikea paikka taas aloittaa tätä keskustelua tai jatkaa tätä keskustelua. toiseksi muutosesitys neljäkymmentäkuusi jossa vaaditaan budjetin kasvattamista näille ranskan merentakaisille alueille maatalousbudjetin kasvattamista sen, sen vuoksi koska tämä maiotte on tullut uutena alueena nyt mukaan niin mielestäni kuitenkin ainakin miten itse tämän ymmärrän niin kunkin jäsenmaan merentakaiselle alueelle on jo määrätty oma budjettisummansa jonka sisällä toimitaan ja jos tässä tapauksessa tätä ranskan kirjekuorta kasvatetaan niin tällöin ne rahat tullaan ottamaan jostain muusta maatalouspääluokan menoista. Ja tältä osin mielestämme tämä myös kuuluu aivan selkeästi agri kompetenssiin ei meidän päätösvaltaamme ja sen takia emme voi tämän kaltaisia muutosesityksiä hyväksyä mutta muuten tämä mietintö on oikein, oikein hyvä ja tasapainoinen. Thank you, Luisa. Kiitoksia sitten Luisalle. Kiitos puheenjohtaja, kollegat eh, Orau, eh, herra Terseira ja, ja muutkin täällä esittivät kommentteja. Ja niiden pohjalta on, kävi varsin hyvin selville se, mitä syrjäisimmillä alueilla ta- tarkoitetaan jos ne sit olisivatkin sijainniltaan Euroopan unionin sydämessä, niin mitä ongelmaa ei olisi? Nyt kuitenkin, kun ajattelemme asiaa eh, nimenomaan tuotantokapasiteetin kannalta, eh, voisi kilpailukykyäkin löytyä, mutta kun nämä alueet eivät todellakaan sijaitse Euroopan unionin sydämessä. Päinvastoin jotkut niistä sijaitsevat jopa aivan toisilla mantereilla. Ja, ja etäisyyttä on paljon. Siksi niitä varten on välttämätöntä luoda omia erikoisohjelmia. Ja tämähän on nimenomaan se, mitä POSEI-järjestelmän puitteissa on yritetty toteuttaa nimenomaan maatalousalueella, maatalousalalla. Näiden alueiden kansalaiset joutuvat elämään elinolosuhteissa, jotka eivät vastaa meidän olosuhteitamme ja kuitenkin sisämarkkinasääntöjä sovelletaan myöskin siellä. Siksi ei voikaan ymmärtää, miksi säädellään esimerkiksi tiettyjä raaka-aineiden tuontia näillä alueilla, kun kuitenkin kustannukset ovat aivan valtavat. Näin ollen käy niin, että syrjäisempien alueiden toimintamahdollisuudet eivät vastaa millään tavoin niitä mahdollisuuksia, joita Euroopan unionissa on. Tämä ei millään tavoin käy yhteen tasa-arvoisten tasa-arvon periaatteiden kanssa, eikä ylipäätään muutenkaan koko tilanteen kanssa. Vielä toinen seikka, johon täällä on jo viitattukin, on mielestäni keskeinen. Sinänsä POSE-ohjelma on aika joustava ja alueilla on mahdollisuus itsekin vaikuttaa niiden toimivuuteen. Mutta se, että ulkopuolelta lähdetään tekemään muutoksia ohjelmaan, ei mielestäni ole hyvä lähtökohta – Meillä on tietenkin jo olemassa erilaisia kauppasopimuksia, jotka vaikuttavat tilanteen, tilanteen kehitykseen paikan päällä, mutta niiden vaikutuksista ei ole tehty mitään arvioita eikä tutkimuksia. Näin ollen meillä ei ole käsitystä siitä, miten sopimukset ovat muuttaneet tilannetta. Sitä paitsi esimerkiksi jos ajatellaan vuoden 2015 maitokiintiöiden poistoa, hanketta. Sillä voi olla aivan valtavat vaikutukset syrjäisimpien alueiden tuotantoon. Ja se voi johtaa siihen, jossa tuontia lisätään entisestään. Joten niin kuin sanottu, kun tällaisia muutoksia tehdään, niitä on tarkasteltava todella läheltä ja vaikutustutkimuksia on tehtävä säännöllisesti. Catherine Gress. madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Luonnollisesti minäkin omasta puolestani haluaisin esittää kiitokset Eera Oralle. Hän on laatinut äärimmäisen tyhjentävän asiakirjan ja sieltä on löydettävissä myöskin aivan uudistushenkisiä ehdotuksia syrjäisempien alueiden maataloutta silmällä pitäen. Itse halusin korostaa erityisesti elintarviketurvallisuuden ja elintarvikeomavaraisuuden merkitystä. Tämän kaiken tarkoituksena on luonnollisesti vähentää tuontitoimintaa. Toinen seikka, joka mielestäni on tässä yhteydessä keskeistä, on perinteisten tuotantoolojen merkitys, vaikkakaan suomalainen kollega ei niistä enää nyt halua kuulla puhuttavaa, ainakaan bananeista hän ei halunnut kuulla mutta lisäksi myöskin sokeri ja rommi ovat keskeisiä tuotantosektoreita. Ja niin kuin sanottu, jos nyt ajattelee vaikka Perua, Guatemala ja muita latinalaisia Amerikan maita, kilpailu on kovaa ja myöskin Yhdysvaltain ja Puerto Ricon suunnasta tuleva epäreilu kilpailu ainakin romin tuotannossa on suuri ongelma ja tähän on kiinnitettävä huomiota. Mielestäni se, että paikalliset edustajat ja, ja muutkin paikallisen tason edustajat otettaisiin mukana hankkeiden suunnitteluun hyvä. Sitten vielä muutamia muitakin seikkoja. Nämä kaikki eivät ole millään tavoin helposti otet, helposti huomioitettavia mutta kun me kerran puhumme täällä maatalouskysymyksistä, jollakin tavoin meidän on myöskin huomioitava ilmastonmuutokset ja, ja, ja päästöongelmat. Ehkä näihin liittyen voitaisiin valmistella tarkistus. Ja vielä viimeinen seikka, laadukkaat tuotteet, sitäkin olisi syytä korostaa. Kiitokset esittelijälle. Kiitoksia. Haluatteko te kommentoida? Puhemies, tuli niin ainoastaan sen verran, että haluaisin sitten kiitokset kaikille puhu, puhujille. Näiden puheenvuorojen avulla minulla on mahdollisuus vielä rikastuttaa tekstiä ja kasvattaa sitä. Olen täysin samaa mieltä herra Teiseran kanssa, kun hän puhui äh, maito kysymyksestä ja, ja siihen liittyvästä vientiongelmasta – Tämä on, on tilanne, johon voimme jatkossa törmätä. Haluan esittää kiitokset Roa Kreslelle. Hän juuri äsken puhui siitä, miten suuri merkitys myöskin kilpailuasetelmalla on. Rova Manner puhui meidän valiokuntamme toimivaltuuksista ja kompetenssista – nyt on syytä tuntea Lissabonin sopimuksen 349 artikla perin pohjaisesti, nimittäin tämä artikla antaa meidän valiokunnallemme äärimmäisen tärkeän roolin, oli sitten kysymyksessä minkä hyvänsä alan ongelma. Jos 349 artikla sen kautta Oli sitten kysymyksessä kauppakysymykset, maatalouteen liittyvät kysymykset tai muut. 349 artikla antaa meidän valiokunnallemme erityisen mahdollisuuden puuttua peliin. Tässä olivat ne seikat, jotka halusin tänään tuoda esiin. Vielä kerran kiitokset kaikille kollegoille ja olen varma, täysin valmis tarkastelemaan kaikkia jatkossa esitettäviä tarkistuksia ja sitä kautta saamaan aikaiseksi lopputekstin. Deadline. Kiitoksia. Tarkistusten jättöaika on 15. huhtikuuta, niin ikään kello 12. Ja haluan tässä yhteydessä kysyä Ranskan, Portugalin ja Espanjan kollegoilta, jotka joilla on näitä, äh, näitä reuna-alueita, meidän pitäisi, tai jotain syrjäisempiä alueita, meidän pitäisi ehkä järjestää tällainen minikuulemistilaisuus, koska useimmat valiokunnassa eivät ole saaneet tilaisuutta ymmärtää, että mikä meidän vastuumme on näistä syrjäisimmistä alueista. Jotkut erät saattavat teistä tietää, että komissiossa tämä on aluepolitiikan pääosasta, jossa on erityinen ryhmä, ja nämä, näiden alueiden ryhmällä on tietty asemansa tässä aluepolitiikassa. Meidän täytyy miettiä tulevaisuutta, meidän täytyy ymmärtää paremmin, mitkä ovat nämä haasteet ja tarpeet. Ehkä koordinaattoreiden kollegojaskin ja itsekin voimme sitten voimme yrittää järjestää asian niin, että saisimme mm, saisimme tätä lisätietoa päätöksentekoa varten. No niin, tämä aamupäivän kokous päättyy valiokunnan tasolla ja sitten viimeiset 10 minuuttia, joita meillä on jäljellä, niin omistetaan koordinaattorin kokoukselle alle 10 minuuttia. Koordinaattorit jäävät paikoille ja kaikki muut pyydän teitä poistumaan mahdollisimman pikaisesti tästä salista, jotta sitten voimme aloittaa koordinaattoreiden kokouksen. Do we do anything about our uh, interpreters or we, we just have in English or what we do? Well, no, we can have it in... Uh...